mesdames, messieurs. Hyvät naiset, hyvät herrat, arvon kollegat. Meillä on pieni viive tässä. Liikkeelle lähdessä nyt siirrymme julkisen kuulemistilaisuuteen. Meidän alivaliokuntamme järjestää tämän kuulemistilaisuuden yhdessä Naton parlamentaarisen valtuuskunnan kanssa me keskustelemme EUn ja Naton suhteista joulukuun huippukokouksen jälkeen ja ennen Naton tulevaa huippukokousta tämän vuoden syyskuussa, joka pidetään yhdistyneissä kuningaskunnissa. En puhu tässä pitkään aluksi, koska tämä aihe on varsin tuttu kaikille, hyvin paalutettu. Tämä on tämmöinen merikäärme, niin kuin ranskaksi sanotaan se eh, erää paradoksaalisessa tilanteessa, koska se on kokonaan jatkuvan uudistuksen kourissa. Joskus on ylitsepääsemättömiä vaikeuksia, joskus taas huikeaa joustavuutta. Eli mm, meillä on nämä kaksi puolia tässä vastakkain. Eh, ihan ilmeinen läheisyys 20 23, 22 jäsenmaata ovat myös EUn jäsenmaita ja kun ajattelemme näitä ristikkäin menneitä puheenvuoroja herra Rasmussen, rouva Ashton eri kansainvälisillä foorumeilla, monet edut ovat yhteisiä ja joskus meillä on myös näitä ylitsepääsemättömiä vaikeuksia kummallakin, koska me tiedämme, mitkä ovat suuret luokan poliittiset Äh, vastustukset meidän operaatioissamme ja kun äh, ajattelemme tyy, ihan käytännön työelämän suhteita, joskus meillä on esteitä hyvän hyvän työn eteenpäin viimeiseksi, emmekä aina pysty niitä nopeasti poistamaan. Näitä suhteita leimaavat tietysti halu täydentävyyteen. Täydentävyys, yhteistyö ovat nyt näitä muotisanoja näissä kummassakin järjestössä. Pieni, pieni mollisointu kuitenkin voisi kuulua sieltä läpi, kun puhutaan täydentävyydestä ja parlamentin päätöslauselmasta tämmöinen todella kattava täydentävä tekijä, joka todella johtaisi hyvään lopputulokseen EU-hun, joka olisi vain siviilipohjainen ja NATO, joka olisi ainoastaan sotilaspohjainen toiminnaltaan. Ei se nyt ole hyvä näkemys mistään toisiaan, toisiaan täydentävistä tekijöistä, mitä EU voi tehdä, johon, koska EU sisältyy myös sotilaskapasiteettia ja kun me tarkastelemme mm, eurooppalaista karttaa, mutta kyllähän sielläkin on sotilaallisia operaatioita, joissa on mielekkyyttä riippumatta siitä, mitä NATO tekee. NATO voi täydentää sitä, joskus se voi täydentää NATOn toimintaa, mutta siis nämä ovat, voivat toimia kumpaankin suuntaan nämä kartan tarkastelut. Eli tietysti täytyy käyttää tietyllä varovaisuudella ja taidolla tätä sanaa täydentävyys. Mutta jos puhutaan taas koordinoinnista, yhteensovittamisesta, jos on esteitä Mm, esimerkiksi Turkki, Kypros oli tästä yksi esimerkki, niin kuitenkin se on yksi esimerkki, mutta me puhumme tänä päivänä valmiuksista, kapasiteetista ja niin, niihin liittyvistä suunnitelmista. Me olemme pitäneet myös monia yhteisiä kuulemistilaisuuksia, johon kuului ylikomentaja ja myös Euroopan puolustusvirastosta meillä oli tällaisen johtaja, joka esitti moneen otteeseen, miten yhteistyö ja työkokemusten vaihto voi olla hyödyllistä ja hedelmällistä tässä pooling and sharing käytännössä, jota EU:ssa harjoitetaan ja kun puhutaan Naton älykkäästä puolustuspolitiikasta. Eli tässä meillä on kaksi osiota tässä kuulemistilaisuudessa tänä ensimmäisessä paneelissa me tulemme puhumaan sotilaskapasiteetin strategiasta ja sen kehittämisestä ja nimenomaan huippukokouksen jälkeisestä tilasta, mitä Natossa on, ollaan nyt valmistelemassa. Minulla on tällä heti vieressäni Heinrich Brauch, joka on apulaispääsihteeri puolustuspolitiikan suunnittelun osastolla ja sitten meillä on täällä vieraana Rini Gos, joka on Euroopan puolustusviraston apulaispääjohtaja, joka puhuu tässä paneelin ensimmäisessä osassa toisena. Ja paneelin toisessa osassa me puhumme täydentävyydestä, synergiasta ja yhteistyöstä nimenomaan toiminta alueella kentällä. Täällä on Richard Fro, joka tulee Natosta. Hän on apulaispääsihteeri toimintaosastolla ja Bernard Rambaud ulkosuhteiden osastolta, joka tekee työtä kriisinhallinta- ja suunnitteluosastossa ja hän on täällä herra Le, Le Noirin tilalla. No niin, pitempiä, pitemmittä puheita annan nyt tässä puheenvuoron herra Heinrich Brausille, joka puhuu kapasiteettiongelmista. Thank you very much, uh, uh, Monsieur Donjon. Kiitoksia, Danjean. Toivottavasti teitä ei haittaa, että puhun englantia. Kiitoksia paljon näistä lämpimistä tervetuloa toivotuksista. En nyt sano, että olisin tullut takaisin kotiin, mutta olen kuitenkin nyt palannut Euroopan unionin piiriin. Olen pystynyt aiemmin kerran esiintymään Euroopan parlamentissa. Olin Sif Milzon, niin Euroopan unionin operatiivisen keskuksen ja pääesikunnan edustajana valiokunnan kokouksessa aiemminkin. Ja näistä kahdesta seikasta ja kahdesta roolista meillä on kokemusta. Kun on kyse Naton roolista, meillä on erityinen ilo ja kunnia päästä kokoukseenne puhumaan teille aiheista, jotka herra Danjean jo mainitsikin. Se tapa, jolla Euroopan unioni ja NATO voivat tehdä yhteistyötä – on aiheena. Minulle sanottiin, että minun pitäisi aloittaa puheenvuoroni puhumalla noin kymmenisen minuuttia ja antaa tai kertoa teille poliittisesta näkemyksestämme, joka liittyy Euroopan unionin ja Naton väliseen suhteeseen silloin, kun on kyse toimivalmiuksien kehittämisestä, voimavaran kehittämisestä erilaisten pyrkimysten toteuttamisessa. Kenties tai toivottavasti voin antaa teille käytännön osviittaa siitä, mitä olemme tehneet toistaiseksi, mitä voimme tehdä tulevaisuudessa. Puolustus, puolustuksella on merkitystä. Tämä on hyvin tunnettu ja tunnustettu tosiasia. Tämän sanoi ääneen, tämä sanottiin ääneen Euroopan neuvoston huippukokouksessa joulukuussa. Tämä on erittäin tärkeä asia meidän kannatamme Natossa, koska me olemme yhtä vakuuttuneita tästä asiasta kuin tekin. Nyt on kilpailu siitä, kuka tämän keksi ensin tämän sloganin iskulauseen puolustuksella on väliä. Me kumpikin käytämme sitä sekä Natossa että EU:ssa suurella menestyksellä. Me arvostamme hyvinkin paljon Euroopan unionin uutta keskittymistä puolustus- ja turvallisuuskysymyksiin ja täysin tunnustamme sen merkittävän roolin, joka Euroopan unionilla ja parlamentilla ja kansallisilla parlamenteilla on, kun pyritään saamaan suuren yleisön tukea Euroopan puolustuksen vahvistamispyrkimyksiin. Naton pääsihteeri Rasmussen sanoi Euroopan neuvoston kokouksessa, että viime, vi- viime vuoden huippukokous ja tämän vuoden NATO-huippukokous, joihin herra Downson viittasikin, tulee olemaan merkittäviä tilaisuuksia muokata vahvaa Eurooppaa, jota me kaikki tarvitsemme silloin, kun on kyse voimavaroista ja toimintakyvystä. Vahva Eurooppa, joka on valmiissa ottamaan vastaan merkittäviä uusia turvallisuusuhkia ja joka toimii kuitenkin uskottavasti näitä uhkia vastustaessaan ja on luotettava kumppani Yhdysvalloille. On tässä kyseessä. Neuvosto sitoutui joulukuussa 2013 tarkastelemaan edistystä vuonna 2015 ja se asetti tehtäviä itselleen ja katsoi, että tuolloin on merkittävä verstan pylväs saavutettu. Tämä osoittaa, kuinka päättäväisesti Euroopan unionin aikoo viedä eteenpäin turvallisuus- ja puolustus- agendallaan olevia asioita. Nämä kaksi merkittävää poliittista tapahtumaa tarjoavat ainutlaatuisen tilaisuuden saada aikaan konkreettista edistystä, kun tartumme kaikkiin vakavimpiin turvallisuusuhkiin. Me täytyy nähdä osana johdonmukaista pyrkimystä edistää eurooppalaista puolustusta, parantaa sitä. Euroopan neuvoston kokouksessa vahvistettiin Euroopan puolustuspyrkimyksiä. Naton huippukoko syyskuussa jatkaa tästä eteenpäin, pestää lisää vauhtia Euroopan puolustuskyvyn parantamiseen ja Euroopan unionin ja Naton välisen yhteistyön syventämiseen. Huippukokouksessa täytyy osoittaa, että NATO on ja pysyy hyvin vahvana, mukautuvana ja eteenpäin suuntautuvana elimenä. 65 vuotta olemme ottaneet omaksemme uusia tehtäviä, kehittäneet uusia voimavaroja, ottaneet vastaan uusia jäsenvaltioita ja toimijat yhteistyössä uusien kumppaneiden kanssa sekä kansallisten että institutionaalisten kumppanien kanssa on tehty yhteistyötä ja vahvistettu transatlanttista sidettä ja puolustettu yhteisiä arvoja ja periaatteita. Seuraavassa huippukokouksessa otamme seuraavan askeleen eteenpäin liittouman vahvistamisessa. Haluamme osoittaa, että NATO on valmis, voimakas toimija ja tasapainoinen NATO, uusi NATO. Ennalta arvaamattomassa maailmassa NATO on edelleenkin merkittävä turvallisuuden ja taka- vakauden takaja ja samalla vahvistetaan transatlanttista puolustustoimintakykyä. NATOlla on kolme ydintehtävää ja strateginen kokonaisvaltainen konsepti, joka hyväksyttiin Lisabonin huippukokouksessa 2010. Chicagon huippukokous 2012 määritteli meidän visiomme, jonka kautta pyrimme pistämään täytään tätä visiota. NATO-voimat joukot 2020 oli tuon vision nimi. Hyväksymme myöskin järkevän puolustuksen, viisaan puolustuksen periaatteen, jossa jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä ja jakavat toimintavalmiuksiaan tehokkaammin, kokoavat voimia ja jakavat niitä. Tätä voimaa toimia tehokkaammin. Taloudellisten haasteiden Kin aikana pystymme ottamaan haasteita vastaan. Meidän voimavaroissamme on vielä puutteita, jotka aiotaan täyttää vuoteen 2020 mennessä eurooppalaisena kumppana tässä merkittävä rooli. Seuraavassa huippukokouksessa otetaan askel eteenpäin juuri tuohon suuntaan. Me pyrimme parantamaan eurooppalaista perusvoimavarantoa. Tämä, tässä, tällä tulee olemaan merkittävä rooli Naton huippukokouksessa. Tulemme pohtimaan myöskin epätasapainoa, joka valitsee taakanjaon suhteen. Yhdysvaltain ja Euroopan liittoisten välillä on tämä epätasapainotila. Ja Euroopan sisälläkin on tällaista epätasapainoa. Tässä yhteydessä olettaisin, että Euroopan neuvoston kokouksessa, jossa tarkastetaan voimavarojen kehittämistä, saadaan aikaan edistystä ja monikansallinen lähestymistapa tullaan tunnustamaan myöskin huippukokouksessa, Naton huippukokouksessa. Pystymme merkittävällä tavalla parantamaan eurooppalaisia voimavaroja ja samalla parannetaan transatlanttista turvallisuutta. Joulukuun huippukokouksessa ja sen johtopäätöksissä ja varhaisissa johtopäätöksissä, jotka ulkoasianneuvosto antoi, kun on kyse yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta, Nämä ovat erittäin kunnianhimoisia tavoitteita ja erittäin lupaavia. Nyt täytyy pistää tietysti kaikki täytäntöön, tiedän tämän. Kuitenkin tässä avautuu kokonainen joukko mahdolliselle yhteistyölle, koko joukko mahdollisuuksia, tilaisuuksia ja keinoja tehdä yhteistyötä. Meillä on pitkä historia Naton ja EUn välisessä suhteessa. Ja lisää tarvitaan NATO-EU-yhteistyötä. Tämä on erittäin merkittävä arvo sinänsä. On erittäin tärkeää, että nyt tartumme tilaisuuteen. Te Euroopan unionin puolella ja Euroopan neuvoston kokouksissa varmistatte, valmistelette tulevaa ja niin ikään – syyskuussa Naton hypokokouksessa pohditaan tulevaisuutta. Nyt täytyy käyttää hyväksi synergiaa silloin, kun on kyse kriittisistä voimavaroista ja vaatimuksista, kuten ilmatankkaus, kommunikointi ja kyberhyökkäysten torjunta ja miettimättömät lentokoneet. Eurooppa on pitänyt näitä tärkeinä tavoitteina. Tällaisia voimavaroja täytyy keitä niin, että ne ovat yhteen toimivia ja integroituja. Ja kummankin osapuolen täytyy voida niitä käyttää. Euroopan yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka ja myöskin Naton operaatiot ja tehtävät. Näin kummankin täytyy voida hyödyntää näitä voimavaroja. Eurooppalaisilta liittolaisilta odotetaan, odotetaan sitä, että he ovat etunenässä silloin, kun on tämä Framework Nation konsepti kyseessä. Haluaisimme johdonmukaiset joukot joita voidaan käyttää erilaisissa operaatioissa hyväksi, mutta tietystikin joukkojen täytyy olla käytettävissä, mikäli liittolaiset katsovat, että toimet ja operaatiot ovat tarpeellisia. Ja tämä koskee kaikkia jäseniä. Lisäksi meidän täytyy varmistaa, että Naton älykäs puolustus ja Euroopan unionin pooling and sharing aloite ovat toisiaan täydentäviä ja vahvistavat toisiaan. Lisäksi voidaan paremmin virtaviivaistaa Naton reaktiojoukkojen käyttöä ja Euroopan unionin taistelujoukkojen käyttöä, kun on kyse koulutuksesta, arvioinnista ja sertifiointisuuntaviivoista ja menettelyistä. Näitä voidaan lähettää toisiaan. Meillä pitäisi yksi ainoa joukko, yhdet ainoat joukot, yhdet ainoat valmiusjoukot Euroopan unionin ja Naton käytettävissä. Naton suunnitteluprosessi ja Euroopan unionin sotilaallisten voimavarojen kehittämishanke – tai prosessi voivat olla läheisemmin yhteydessä toisiinsa, kulkee paremmin käsi kädessä. Marraskuussa neuvoston johtopäätöksissä puhuttiin siitä, että pitäisi lähentää jo parata johdonmukaisuutta, kun on kyse tuloksista ja myöskin aikasarjoista. Nyt ilomielin olen valmis pohtimaan Euroopan unionin kollegoiden kanssa pääesikunnan tasolla sitä, miten tämä hoidettaisiin käytännössä samalla varmistan kummankin toimijan päätöksentekoautonomian. Natolla on pitkä kokemus on sotilaspuolen normittamisesta ja sertifioinnista. Meidän täytyy jatkuvasti parantaa ja kehittää ja koordinoida toimiamme, kun Euroopan unioni kehittää omia toimiaan tällä saralla. Tämä saattaa olla erityisen hyödyllistä, kun Euroopan pohtii sitä, kuinka voidaan vahvistaa valmiusjoukkojen toimintaa. Lisäksi meidän täytyy parantaa vuoropuhelua silloin, kun on kyse kyberpuolustuksesta, meriturvallisuuden parantamisesta ja voimavarojen kehittämisestä. Kummankin, kumpikin elin sitten pohtii, kuinka voidaan parantaa yhteistyötä näillä aloilla. Lopuksi yhteenvedonomaisesti totesin, että nämä ovat joitakin painopistealueita, jotka määriteltiin Euroopan unionin puolella, ja uskon, että näiden suhteen meidän täytyy tehdä yhteistyötä keskenämme. Ja hyvin paljon potentiaalia löytyykin tätä silmällä pitäen. Ja lopuksi salin, että, että vetoisin teihin ja vetoisin teidän tukeenne. Olin erittäin iloinen lukiessani teidän vuosikertomuksenne, joka liittyy yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan 2013 vuonna. Täällä vedotaan vahvemman yhteistyön puolesta. Yhteistyön, joka kehkeytyisi EUn ja Naton välille niin, että myös kaiken kattava konsepti kyseessä ja parempaa koordinaatiota, jotta voidaan välttyä esimerkiksi päällekkäisyyksiltä. Voimme voimakkaasti tukea juuri tätä vaatimusta. Tästä ei ole mitään haittaa yhteisen turvallisuuspuolustuspolitiikalla pikemminkin, vaan vahvistaa kollektiivista turvallisuutta ja transatlanttisia suhteita. Puolustusvoimavarojen kehittäminen Euroopan unionin yhteydessä niin ikään hyödyntää NATOa. Kiitoksia tai hyvinkin paljon hyödyntää NATOa. Syksyn huippukokouksessa tulen näitä asioita edistämään ja jatkossakin ilomielin teen yhteistyötä eurooppalaisten kollegoiden kanssa näitä asioita eteenpäin vieressäni. Kiitos paljon. Kiitos teille. Annan välittömästi puheenvuoron herran Guusille. Kiitoksia kovasti, <clears throat> puheenjohtaja. Minäkin haluaisin aloittaa Rasmussenin lausunnolla, pääsihteerin lausunnolla syyskuun neuvostossa. Hän sanoi, että jos Eurooppa on haluton tai kyvytön esittämään täysimittaista rooliaan kansainvälisillä areenoilla, niin muut saavat tuta tämän tyhjien. Ja Italian puolustusministeri Di Paula on sanonut, että enemmän Eurooppaa on hyväksi Natolle. EU ja NATO eivät ole kilpailijoita. Ne ovat kumppaneita. Ja nyt kauneuskilpailujen aika EUn ja NATOn välillä on ohi. Jäsenvaltiot ovat NATOn liittolaisia, eikä budjettikurin aikana kellään ole varaa tehdä päällekkäistä työtä. Neuvoston äh, alla tehtiin kovasti yhteistyötä Naton kanssa, ja meidän täytyy ylläpitää tätä vuoropuhelua, kun valmistaudumme Naton huippukokoukseen. On selvää, että rajoituksia sille, mitä voimme muodollisesti tehdä, on ne johtuvat poliittisista esteistä. Ja tämä on este, jota emme voi poistaa. Esimerkiksi Euroopan puolustusvirasto ja NATO eivät muodollisesti voi tehdä sopimusta, mutta tarkoittaako tämä sitä, että emme voi ollenkaan tehdä yhteistyötä? Eipä tietenkään kun olemme joustavia ja taitavia, niin voimme maksimoida yhteisen pelikenttämme kaikkien hyväksi. Puolustusviraston motiivina on pragmaattisuus. Pyrimme löytämään sellaisia vaikut- toimia, joiden avulla voimme kehittää valmiuksia ja, kiite- ja pitää hyviä yhteyksiä meidän ja edan välillä. Konkreettisia esimerkkejä EDA on kehittänyt niin sanottujen ID-vastaisten tai id torjunta valmiuden Afganistanissa. Me olemme ISAFin tuella niin tehneet. Sitten helikopterit. EDAN tuella olemme järjestäneet tapahtumia, joiden avulla olemme voineet koulia jäsenvaltioiden pilotteja. Ja yli 250 koulu, kouluttajaa on nyt Afganistanissa. Ja sitten ilmatankkaus. EDA tukee sitä, että saamme aikaan kansainvälisen tankkikoneiden laivueen. USAssa niitä on 500, meillä vain kymmeniä. Ja siksi meidän täytyy tehdä kovaa yhteistyötä Okarin ja ne Naton muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Edassa tuemme sitä, että kehitetään monikansallisia valmiuksia. Ja tämä ei ole, tässä ei ole, ei todellakaan ole kyse EUn omistamista valmiuksista, vaan jäsenvaltioiden omistamista valmiuksista, jotka päättävät käyttää niitä NATOssa, EUssa, monen välisissä operaatioissa, moni, monikansallisissa operaatioissa tuemme EUn operaatioita, mutta myös Naton operaatioita, täytämme valmiusaukkoja. Esimerkiksi ilmatankkaus ja kyber- ja satelliittikommunikaatio ovat sellaiset alueet, joissa teemme yhteistyötä. Tällä hetkellä valmistelemme valmisteluvaihetta näissä aloissa, näillä aloilla EUn sisällä, mutta mutta mikään ei estä toimimasta EUn ulkopuolella. Itse asiassa meidän pitäisi saada yhteen toimivia, moneen, monita, tarkoitukseen sopivia voimavaroja. Täytyy pohtia, miten käytämme veronmaksajien varoja. Tämä sanottuani on myös totta, että jäsenvaltioiden on tärkeää käyttää parhaalla mahdollisella tavalla halussaan olevia välineitä, ja siksi EDA voi tarjota kiintoisa, kiintoisa potentiaalia Ensinnäkin vetovoimamme on tämä vaihteleva geometria, sen käsite. Mikään ehdotuksistamme tai äh, hankkeistamme äh, ei ole pakollinen. Äh, samanhenkiset jäsenvaltiot voivat lähteä toimiin mukaan, jotkut voivat jäädä toiminnan ulkopuolella. Esimerkiksi standardisoinnin ja sertifioinnin alalla ähm, meidän hankkeemme ovat alakart-hankkeita. Vain kaksi jäsenvaltiota tarvitaan, jos halutaan aloittaa hanke. Muut voivat liittyä tähän joukkoon myöhemmin. Me olemme siis joustavia. Toiseksi me raportoimme suoraan val, puolustusministereille. Siksi voimme varmistaa sen, että toimiamme valvotaan hallinnollisella tasolla ja voimme varmistaa tällaisen ylhäältä alaspäin tulevan ohjauksen. Meillä on myös Okarin kanssa läheiset suhteet. EDA on vastuussa ohjelmien valmisteluvaiheesta, mutta Okar hoitaa täytäntöönpanovaihetta. Se on erittäin tärkeä väline jäsenvaltioille tässä mielessä. Lopuksi me teemme yhteistyötä komission kanssa. Sekin on Naton etujen mukaista. Haluaisin ottaa esimerkiksi yhteisen eurooppalaisen ilmatilan. Cesar tulee, Cesarilla tulee olemaan merkittävä vaikutus puolustusyhteisölle, puolustusyhteisölle, jolla on kaikkein laajin lentolaivue äh, Euroopassa muun muassa 2000 äh, taistelukonetta ja 200 helikopteria. helikopteria. Äh, tämä tulee vaikuttamaan myös NATOon. Esimerkiksi ilmailun valvonta-alalla. EDA on paras taho, joka voi järjestää dialogia komission kanssa, voi viedä eteenpäin puolustusyhteisön, myös Naton ajatuksia. Ja tällä tavalla me sponsoroimme SAS Cesar sotilaallista toimintaa. Siinä on mukana Eurocontrol, NATO, komissio. Me olemme myös perustaneet Naton kanssa konsultaatiomekanismin, jotta voimme tarjota näkemyksiä komissiolle. Tällä hetkellä NATO on siis mukana Cesarin taktisessa vaiheessa ja voi esittää huolenaiheitaan. Mm, ja tätä me pidämme molemmin puolin vahvistavaksi toiminnaksi. Sitten puolustushankin muuttaa direktiivi. On erittäin tärkeää arvioida, mikä vaikutus direktiivillä on puolustusteknologiseen perustaamme. Ja komissio tulee laatimaan vuonna 2016 raportin, mutta me jo nyt keräämme palautetta jäsenvaltioilta. Ja tämä direktiivi vaikuttaa kyllä myös NATOon. Tässäkin suhteessa me voimme olla välittäjiä komission ja puolustusyhteisön välillä. On selvää, että tiettyjä elementtejä vielä puuttuu EUn puolella. Haluaisin muistuttaa neuvoston antamasta mandaatista tutkia kimmokkeita yhteistyölle ja toki raha aina esittää roolia. Me tulemme kertomaan vuonna 2014 kokemuksestamme Eurooppa-neuvostolle. Lopuksi EUn ja NATOn yhteistoiminta valmiuksien kehittämisessä. Sen pitäisi olla lisä sen ohjenuorana pitäisi olla lisäarvo. On ymmärrettävä, että Naton ja EUn suunnitteluprosessit ovat luonteeltaan erilaisia. Voimme lähestyä, mutta ei se ole sama asia, eikä sen pitäisikään olla sama asia. Naton puolustussuunnittelu perustuu siihen, että asetetaan valmiustavoitteita yksittäisille maille useimmiten ja kyse on kollektiivisesta puolustuksesta, kun taas EU-ssa suunnitelmat liittyvät siihen, että yksilöidään aukkoja, puutteita EU-tasolla. Kyse on kriisinhallinnasta ja ö, operatiivisesta suunnittelusta. Tietenkin yritämme harmonisoida välineitä, jotta voimme ö, välttää ajan haaskuun, kun kansallisesti ö, suunnitellaan, mutta suunnittelu mikä, mikä menee pidemmälle, menisi liian pitkälle. EU ja NATO tekevät yhteistyötä ja meidän suhteitamme kuvaa parhaiten ei niinkään päällekkäisyys, vaan täydentävyys. EDA tukee sitä, että kehitetään sellaisia valmiuksia, joita voivat käyttää EU tai NATO tai yksittäiset valtiot tai YK. Tällä hetkellä pyrimme siis tukemaan NATOa. Ja lopuksi meidän täytyy ylläpitää yhteistyötä ennen Naton huippukokousta Ähm, kiitos. Bien, merci beaucoup. Kiitos paljon. Charles, haluatko käyttää puheenvuoron tässä vaiheessa? And, uh, as somebody... Kiitoksia. Henkilönä, jolla on erittäin pragmaattinen lähestymistapa, jota on osoittanut koko urani ääni, eikä minulla ole mitään vahvaa ideologiakaan asiassa. Minä kiinnostaa vain yksi ainoa asia. Kapasiteetti voimavarat, saadaanko rahalle vastinetta ja säästötoimet monissa jäsenvaltioissa, joissa pu- puolustusbudjetteja on leikattu. Edellisessäkin puheenvuorossa todettiin siihen, että EDA puolustusvirasto tekee hyvää yhteistyötä Naton kanssa ja tuo synergiaa järkevään puolustukseen ja pooling ja sharing toimintaan. Tämän sinänsä täytyy olla hyvä asia. Tämä oli musiikkia korvilleni. Tietystikin tämä on vielä keskeneräistä keskustelua. Jotkut herkemmät, herkkänahkaisemmat minun maassani, esimerkiksi brittihallitus on pitkään pohtinut, pitäisikö meidän jatkossakin osallistua idän budjetin maksamiseen, puolustusviraston budjetin maksamiseen. Mitään lopullista johtopäätöstä ei ole tehty. Tämä todennäköisesti tarkoittaa sitä, että näyttöä ei ole oikein puolin ja toisin ja asia on vielä pähkäilyvaiheessa. Minä tukisin täysin sitä, että yhdistynyt, yhdistynyt kuningaskunta on jatkossakin idän täysjäsen. Mitä enemmän täydentävyyttä, sitä enemmän voidaan välttää päällekkäisyyttä. Ja mitä enemmän amerikkalaiset, ja sitä enemmän amerikkalaiset voivat todeta, että eurooppalaiset panokset ovat erittäin tärkeitä globaalissa puolustuksessa. Tämä on minun näkemykseni henkilökohtaisesti. Toimin NATO-valtuuskunnan varapuheenjohtajana Euroopan parlamentin puolella – tässä ominaisuudessa puheen. Oli suuri kunnia kuulla näin päteviä puheenvuoroja herra Braulta ja herra Gousilta. Ilomielin jään odottamaan tämän kokouksen jatkoa. Merci Charles. Euh, Monsieur Pascu. Kiitos Charles ja sitten edustaja Pasku. I have practically two. Niin, kaksi kysymystä. Ensimmäinen olisi se, että ensimmäinen maailman äh, sota, äh, sen jälkeen lopetettiin kaikki sodat ja nyt me elämme ikuista rauhaa Euroopassa. Onko NATO ähm, noudattamassa tätä doktriinia? Mitä NATO nyt tekee sen tavoitteen? suhteen vuoksi, että Euroopan pitäisi pysyä vapaana. Me emme ole kuulleet tästä tavoitteesta ehkä kymmenen vuoteen. Euroopan kriisi, USA, strategiset orientaatiot ovat saaneet muut uskomaan, että voivat lähteä ottamaan takapakkia tästä tavoitteesta. Merci, eh, Jeffrey Van Orden. Kiitos. Uh, thank you very much. Jeffrey Van Orden. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Hienoa nähdä vanhoja NATO-kamuja täällä kokouksessa paikalla. Kuten tiedätte, olen toiminut puheenjohtajana ja minulla on suuria ongelmia niellä yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Kyse on poliittisesta interventiosta, väliintulosta. Ja kyse on siitä, että EU halutaan nähdä merkittävänä toimijana maailman näyttämöllä. Ja sen vuoksi tähän pitää pistää höysteeksi joitakin käytännön aspekteja niin, että tämä on helpompi niellä jäsenvaltioiden puolella. Ei ole mitenkään hämmästyttävää, että oma hallitukseni on erittäin epäileväinen koko tämän asian suhteen. Olin oikeastaan hyvinkin iloinen siitä, että Eurooppa-neuvosto joulukuussa, todellakin mikäli lukee tarkalleen johtopäätökset, teki sen johtopäätöksen, että EU pitäisi keskittyä enemmän siviilipuolen operaatioihin kuin sotilastoimiin. Kunnianhimoiset tavoitteet, joita esitettiin ennen neuvoston kokousta, eivät menet lävitse. Järkevä puolustus ja pooling sharing ovat yksi ja sama asia. Miksi käytännössä miltei tismalleen samat maata kuuluvat kahteen erilliseen järjestöön, jotka tekevät samoja asioita? EUn täytyy nyt pyrkiä pohtimaan eri tapoja, joilla se saa jälkensä näkyviin ja näyttää siltä, niin kuin se sitä järkevää, mikäli EU ei olisi mukana, sitä kaivattaisiin. Täällä puhuttiin välitystoiminnasta ja Naton ja EIDAN välisestä yhteistyöstä. Mikä on tarpeellista keskustella komission kanssa, niin miksi EIDAN voi puhua suoraan komission kanssa? Ovat hän aiemminkin puhuneet komission kanssa. Ja komission kanssa puhuttiin jokin kun EIDAN ei ollut enää ole vielä olemassakaan. Byrokratia tietystikin luo lisää työpaikkoja. Me kaikki tunnemme byrokratian kiemuratta. Olen edelleenkin kaikkea muuta kuin vakuuttunut asiasta. Ongelma on se, että vaikka että jopa Naton edustajan täytyy sanoa, kuinka hyödyllinen EU on ja niin poispäin, koska tätä jäsenvaltioiden edustajat Natossa on ohjelmoitu sanomaan julkisuudessa, mutta kun puhuu heidän kanssaan kuliseissa, niin silloin heidän näkemyksensä on aivan erilainen. Joten tässä on hyvin paljon filunkipeliä ja silmänlumetta. Tämä, tänä aamuna puhuttiin Keski-Afrikan tasavallan operaatiosta – kaikki järkevät ihmiset tajuvat, että tämä on ranskalaisten operaatio ja parempi olisi, että ranskalaiset se myöskin hoitaisivat liittolaisten tuella. Yhdistynyt kuningaskunta epäilemättä antaa lisää tukea ilmakuljetuksiin ja amerikkalaiset ovat antaneet joitakin tiedustelulaitteita käyttöön. Mutta tämä on pelkkää silmänlumetta. Täällä pyritään saamaan näyttämään ei, tämä EUn operaatiolta. Ja sitten on tällainen hölynpöly, jota kutsutaan nimellä EUn tulostauluksi. 30 tässä nyt mukana ja yksikään näistä ei ole ollut häp, kovinkaan häppöinen arvion perusteella. Suoraan sanottuna minä olen ihan eri mieltä teidän koko lähestymistapanne kanssa. Tässä suurta Yleisöä sahataan silmään, tässä tuhlataan rahaa, tehdään päällekkäistä työtä. Tämä hämmentää liittolaisiamme ja vielä tämä hämmentää vihollisiamme. No, no, me olemme kaikki iloisia siitä, että täällä on tiettyä yhtäläisyyttä näissä sanoissa. Minä myös huomaan, että kuinka tässä nyt lähdetään leimaamaan byrokratiaa. Toivottavasti meillä on aika lukea nyt näitä, tämä teos. Rua Grunberg. Thank you, Chair. I, I... Kiitoksia puheenjohtaja niin minä olen se, jolla on aivan vastakkainen näkemys kuin Van Ordenilla. Hän sanoi, että samat maat tekevät samoja asioita samalla tavalla, mutta hän, hän tekee minun maastani nyt virtuaalisen maan tässä tapauksessa. No, kysymykseni kuitenkin liittyy Naton ja EDAN yhteistyöhön. Ja kun USA sanoo, että se kiinnittää huomionsa pois Euroopasta, niin tarkoittaako tämä sitä, että elän työ muuttuu jotenkin konkreettisesti? Merci. Kiitos. Tällä hetkellä tässä kysymyslista. Aha, anteeksi, siellä oli vielä yksi. Colleague Jeffrey Van Orden. Jeffrey Van Orden. Niin, äh, Jeffrey Van Orden ja minä emme aina välttämättä ole yhtä mieltä. Puhumme henkilökohtaisesti pikemmin kuin ryhmän puolesta, mutta äh, Naton perspektiivin kannalta ähm, äh, kuulostaisi kiintoiselta kuulla, mitä Minkälaisiksi te näette EDn turvallisuus- ja ulkopolitiikan, puolustuspolitiikan lisäarvon, kun puhutaan, meillähän on kaikenlaista työkalupakissamme kes, keskettä. Ei minä halua nyt e-, itse esittää tämän kysymyksen. Eli näettekö te lisäarvoa sillä, että EUlla on erilaisia operaatioita, muitakin kuin sotilasoperaatioita. Meillä on myös tätä pehmeämpää puolta, siviilipuolta. Ja meillä tulee olemaan erilaisten delegaatioiden ja missioiden EU-verkosto eri maissa, sellaisissa maissa, jotka meitä eniten huolettavat. Eli Vaikuttaako tämä jollain? Mikä on teidän mielipiteenne tästä? Monsieur, uh, monsieur Herra Gous ehkä aloittaa vastauskierroksen. Thank you very much. Um... Kiitoksia kovasti. Ensinnäkin tehokkuudesta. Tietenkin, jos me voimme osoittaa, että täydentävyyttä on, niin te sanoitte, että siinä tapauksessa eh, EDA edelleen kiinnostaa. Ja näin, tästä on juuri kyse. EDA on nuori organisaatio. Me olemme nyt olleet kymmenen vuotta olemassa. Ja meidän täytyy saada aikaan tulosta meidän täytyy toimia. Erilaisia projekteja, ohjelmia, niiden täytyy tuottaa lisäarvoa. Ja tämä lisäarvo, edustaja Van Orden, eh, liittyy tähän täydentävyyteen. Muutama viikko sitten kun viimeksi tapasimme, niin sanoin, että lienemme yhtä mieltä siitä, että olemme eri mieltä, eikä, eikä tämä tänäänkään muutu miksikään tässä kokouksessa. Mutta uskon täydentävyyteen, enkä usko päällekkäisyyteen, enkä vallankaan tarpeettomaan päällekkäisyyteen. Ja jo aiemmin viittasin, ei nyt tänään, mutta aiemmin viittasin niihin alueisiin, joilla me teemme eri asioita kuin NATO. Meillä on muun muassa me, meitä on nyt pyydetty, itse asiassa USA on pyytänyt meitä pohtimaan, mitkä ovat meidän omat vaatimuksemme ja minkälaisia aukkoja meillä on ollut esimerkiksi ilmatankkauksessa. Ja me olemme todellakin ottaneet tämän haasteen vastaan. Ja tässä tällä hetkellä mennään. Tänään puhuin Cesarista, meidän lisäarvomme piilee muualla ja NATOon, NATOlla olisi paljon ö, vaikeampaa ö, välittää kaikki olla yhteyksissä komissioon tai eurokontrolliin tai muihin. Eli me voimme olla se älykäs toimielin, joka tuo lisäarvoa niin, että voimme vastata paremmin tuleviin haasteisiin ja vaatimuksiin ja voin olla yhtä mieltä teidän kanssanne siitä, että turvallisuus- ja puolustuspolitiikka oli poliittinen keksintö. Mutta kun tällainen poliittinen keksintö on nyt tehty, niin sitä täytyy ottaa kaikki irti. Olemmeko me saavuttaneet nyt maksimin? Ei, ei ollenkaan. Mutta me olemme vain pieni organisaatio. Meillä on 120 30 henkilökunnan jäsentä, 30 miljoonaa euroa on budjetti, jos vertaan tätä Naton likuihin. No en minä halua edes vertailla itseäni meitä Natoon, koska ei meitä voida verrata. Jos tarkastelen esimerkiksi suunnitteluprosesseja, joihin viittasin aiemmin, jos meidän pitäisi toistaa se suunnitteluprosessi, joka Natolla on jo meneillään, niin silloin emme tekisi parasta, parastamme. Me emme tee päällekkäistä suunnittelua. Meillä on paljon ohuempi prosessi, kaikki muutkin prosessit ovat paljon ohuempia, ja siksi täydentävyys on tärkeää. Ja Kruunberg, te sanoitte, että kysytte, että jos USA ottaa takapakkia niin Euroopasta, niin vaikuttaako se meidän työhömme? No, vastaan kyllä ja ei, se on diplomaattinen vastaus. Kyllä, siinä mielessä, että se antaa meille jopa suure, suuremman kiireen jatkaa niiden ohjelmien parissa, joita tarvitaan, jotta voimme ylittää, päästä eroon niistä vajeista ja puutteista, joita meillä on, ja Natonkin mainitsemista vajeista, kuten ilmatankkaukseen liittyvistä sellaisista. Ja nyt antaisin ehkä mm, naapuri vastata. Yeah, I may. Out of a sudden I see myself in a situation where I have to defend the CSDP. Harvemmin olen joutunut sellaiseen tilanteeseen, että joudun puolustamaan yhteistä turvallisuuspuolustuspolitiikkaa. Jotkut kysymykset tämän, minut pakottavat tämän itiin, Nyt on tullut kuluneeksi kohta sata vuotta ensimmäisen maailmansodan alkamisesta. Samanaikaisesti olen ottamassa merkittävä askel kohti strategista tavoitetta, jotka liittyy NATO-joukkoihin ja niiden kehittämiseen vuoteen 2020 mennessä. Haluamme modernit, yhteentopivat, joustavat yhteiset joukot, jotka voivat toimia kaikissa olosuhteissa, kaikissa, tilaisu- kaikissa tilanteissa ja kaikkien kumppanien kanssa. Nämä adjektiivien luet, pitkä luettelo osoittaa, kuinka kunnianhimoisia olemme rauha Euroopassa tänä päivänä. Rauha vallitsee. Tiedämme, että rauha on arvokas asia, jota täytyy vaalia. Itse olen saksalainen. Entinen kansleri Helmut Kohl oli viikin vakuuttanut siitä, että Euroopan unionin tehtävänä on vaalia rauhaa Euroopassa. Euroopan unioni ja NATO yhdessä pitävät yllä rauhaa ja turvallisuutta Euroopassa ja Euroopan nimissä. Minä uskon tähän vahvasti. Katson, että Natolla on kolme ydintehtävää. Kollektiivinen puolustus, kriisinhallinta ja yhteistyöhön perustuva turvallisuus. Kollektiivinen puolustus ei ole niin ilmeistä näinä päivinä, mutta jatkossakin se luo pohjan, peruskiven, jolle Naton olemassaolon syy perustuu. En ole täysin samaa mieltä kollegani kanssa joka äsken puhui, me emme keskity kollektiivisen puolustuksen Natossa vain ja ainoastaan. Mitään erityisiä voimavaroja ei ole kollektiivista voimavaraa varten, erityisiä voimavaroja tätä varten, eikä myöskään kriisinhallintaa varten. Ne ovat samoja voimavaroja. Meidän täytyy voida reagoida mihin tahansa tapa, tapaukseen. Olipa sitten kyten Naton äärialueista, esimerkiksi Turkista, ja Patriot-järjestelmän käytöstä Turkin rajalla, jossa on mukana kolme Naton liittolaista ja kaksi EUn jäsenvaltiota. Ja turvallisuus Euroopassa ja Natossa Atlantin ylittävällä tavalla vaikuttaa muullekin maailmaan. Euroopan vakaus ja turvallisuus heijastuu muuallekin ja samoin hyvinvointi heijastuu muualle. Europol ja tämä hieno muotoili, jonka Bush vanhempi esitti ja joka osaltaan johti siihen, että minun maani onnistui yhdistymään. Nämä asiat kulkevat kädet käsi kädessä. Tätä ei pidä unohtaa. Nähdäkseni tämä joitti takaa sitä kysymystä, onko avoin edelleenkin auki uusille jäsenille, jotka tulevat muualta Euroopasta. Will... Ovi on edelleenkin auki. Velisin huippukokouksessa tullaan antamaan riittävä lupaus tai sitoumus tämän osalta. Tämän sanottua niin voin todeta, että meillä on kaksi laajentumiskierrosta takanamme. Nyt jäsenvaltiot on 28. Meillä on selkeät parametrit ja periaatteet ja valiovertailukohteet, joiden valossa arvioimme pyyntöä tai hakemuksia liittyä Naton jäseneksi. Ensinnäkin kollektiivisen turvallisuuden täytyy parantua liittämisen myötä. Tämä on ensimmäinen edellytys. Kyseessä olevan maan täytyy todistaa, että se myötä vaikuttaa vakauteen, rauhaan ja vapauteen omalla alueella ja niin poispäin ja niin poispäin. Ja mikäli ajatellaan Eurooppaa ja muita alueita, näihin kysymyksiin on vaikea vastata yhdenkään maan yhteydessä – mikäli maa haluaa jatkossa liittyä NATOon. Kun on kyse reaalipolitiikasta, sen valossa voin sanoa, että periaate on ja pysyy. Jokaista tapausta tullaan käsittelemään tapauskohtaisesti. Ja mitään ennaltaedellytyksiä ei ole ennakkoehtoja. Ja mikäli olette seuranneet pääsihteerimme lehdistötiedotteita, hän katsoo, että joka ikinen maa on vapaa ja oikeutettu vapaasti valitsemaan liittooman Tästä pidetään kiinni. Käytännössä meidän täytyy saada kaikkien 28 jäsenvaltion ja liittolaisen suostumus, mikäli joku haluaa liittyä. Yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka sitten. Voisin sanoa tällainen virkamies. Naton puolella sanoisin, että olin kansainvälisen pääesikunnan jäsen. Minä palvelen isäntääni ja herraani joka muodostuu 28 jäsenvaltiosta. Ymmärrätte, että tässä kontekstissa torjuisin tällaisen vihauksen, että kaikki lausumat, jotka 28 jäsenvaltiota esittävät, jotka koskevat EUta ja yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, olisivat hämäystä tai epärehellistä puhetta. Tätä en voi allekirjoittaa enkä hyväksyä tätä väittämää. EUssa on 28 liittolaista kumppania, mukaan luettaen yhdistymiskuningaskunta. kuningaskunta. Mikäli katsot tätä Chicagon huippukokouksen julkilausuma, jossa sanottiin, että yhteinen turvallisuuspolitiikka ja Euroopan unionin pyrkimykset kehittää avain toimintavalmuuksia, voimavaroja ovat merkittävä lisää turvallisuuden osalta, niin minä uskon vakaasti, että tämä pitää paikkaansa. Tämä on selkeä lausuma, jonka maat ovat antaneet. Ei tätä voi millään tavalla väheksyä tätä lausumaa. Jopa amerikkalaiset Naton sisällä selkeästi ovat sanoneet, että heitä ei niinkään kiinnosta se, kuka missä ja missä kehyksissä toimii, mikäli eurooppalaiset kehittävät merkittäviä voimavaroja. Tärkeintä on se, että eurooppalaiset kehittävät voimavaroja ja toimintavalmiuksia. Tämä on minunkin uskomukseni. Entä sitten yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tai ja turvallisuuspolitiikan lisäarvoa? Kyse on periaatteessa tästä kaiken kattavasta lähestymistavasta EUn puolella, ainakin teoriassa. On valta, to, valtava toimintakenttä, konsepteja, välineitä, joita voidaan käyttää hyväksi silloin, kun estetään tai hoidetaan tai hallinnoidaan kreesejä. Naton erityinen vahvuus on sotilaallinen vahvuus ja meidän rakenteemme, johtaja, johtajuusrakenteemme on antlaatuinen. Me olemme erityisen tietoisia erilaisista tilanteista. Olemme jatkuvasti valmiita suunnittelemaan kaiken, mikäli haluatte, ja yhdistämään poliittiset voimat ja esittää poliittisille voimille, johtajille erilaisia vaihtoehtoja yhden yön kuluttua. Meillä on erittäin suuri kyky ryhtyä nopeastikin suuren mittaluokan operaatioihin. Tähän Euroopan unioni pystyy. Euroopan unionin vahvuus puolestaan minun nähdäkseni on siviili- ja sotilaspuolen yhteistyöoperaatiot kriisin hallinnassa. Tämä on ainutlaatuinen piirre EU-ssa. Olemme antaneet tälle sille tunnustusta on puolella myöskin virallisesti. Ja me perustamme näkemyksemme juuri tälle. Euroopan unionilla on mahdollisuus tehdä yhteistyötä joidenkin maiden ja alueiden kanssa, joiden suhteen Natolla erinäistä syistä ei ole minkäänlaista pääsyä. Ajatellaan vaikka Georgiaa tai monia muita maita, kuten Afrikan maita. Tila saattaa muuttua, mutta tällä hetkellä näin on. Meillä ei ole mitään todellista pääsyä, mahdollisuutta vaikuttaa näiden maiden tilanteeseen, mutta Euroopan unioni voi ottaa käyttöön erittäin tehokkaita välineitä näiden suhteen. Poliisivoimia esimerkiksi, oikeusvaltion periaatteeseen perehtyneitä asiantuntijoita. Euroopan unionilla on myöskin komission puolella hyvin paljon potentiaalia tässä suhteessa. Me tunnustamme tämän ja olemme tehneet sen johtopäätöksen, että kokonaisvaltainen käsite, joka perustuu pitkälti meidän vahvuuksillemme, mutta myöskin halukkuudellemme tehdä läheistä yhteistyötä Euroopan unionin kanssa ja Yhdysval- YK kanssa ruohonjuuritasolla. Ja mikäli teemme tämän tehokkaasti, Tällä tulee olemaan vaikuttavuutta, merkitystä silloin, kun on kyse kriisinhallinnasta. Mitä viitattiin muihinkin tätä sivuaviin seikkoihin. Lisäarvoa on yhteisellä ulko- ja turvallisuuspolitiikallakin. Yhteisellä turvallisuus- ja puolustuspolitiikalla on sanottu, että kaikki NATO-liittolaiset on tunnustaneet ja hyvin pitkälti perustaneet työnsä tälle lisäarvolle yhteistyölle näiden kahden välillä. Merci. Euh, Monsieur Zeller. Kiitos. Herra Zeller haluaa käyttää puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Uskon, että yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka pitäytyy tai perustuu perussopimukseen. Ja vaikka monet kollegat ja maat eivät ole niinkään keskittyneet tähän, siitä huolimatta tällä tulee olemaan yhä enemmän merkitystä tosielämän kanssa ensimmäisen maailmansodan puhkeamisesta on sata vuotta kulunut ja Berliinin muurin murtumisestakin tulee kuluneeksi pyöritä vuosia. Minun kotikaupunkini oli jaettu. Ja silloin kun NATO perustettiin, tasapaino sotilasvoimien osalta idän ja lännen välisessä konfrontaatiossa, vastakkainasettelussa, oli se, että haluttiin suojella maailmaa se oli tarpeellista. Nykyiset tavoitteet eivät silloin olleet etulinjassa ja amerikkalaiset kylmän sodan jälkeen ovat omaksuneet erilaisen ajattelutavan ja katsoneet ja ymmärtäneet, että haasteet ovat tänä päivänä erilaisia. Ei tämä tarkoita sitä, että maailma olisi jollakin tavalla rauhanomaisempi kuin ennen. Olemme nähneet hyvinkin paljon konflikteja, jopa takaovemme kieppeillä hyvin lähellä Euroopan lähialueita ja amerikkalaiset ovat vedonneet sen puolesta, että eurooppalaiset itse ratkaisisivat kriisinsä omalla lähialueellaan. Balkanin sota 90-luvulla on tästä yksi esimerkki. Ja sitten Libyan ilmatilan valvonta on tästä esimerkkiä. Mikäli olen kuullut oikein ranskalaisten raportteja, joitakin päiviä ennen kuin pommi alkoi pudota, ranskalaisten lentokoneet siellä liikkuivat. Ei tämä millään aina hyvä kuva eurooppalaisten iskujoukkojen toiminnasta. Nyt on kyse Malista ja myöskin Keski-Afrikan tasavallan operaatioista. Niiden avulla halutaan palauttaa vakaus ja suojella ihmisiä. Ei sillä paljon NATOin ja Yhdysvaltojen myötävaikutusta kutsusta ole niinkään peräänkuulutettu, vaan pikemminkin Euroopan hallitukset ja sotilasjoukot ovat olleet kyseessä. Keski-Afrikan tasavallan yhteydessä on tarpeellista, että Euroopan unionin kehitysrahastokin tulee mukaan kuvaan maksajan ominaisuudessa, mikäli on oikein ymmärtänyt kuulemani. Tämä tarkoittaa sitä, että nyt tarvitaan erilaisia välineitä kuin muissa yhteyksissä. Läinen yhteistyö Naton kanssa on tietystikin jatkossakin oikeutettua ja perusteltua, kun globaalisti halutaan varmistaa rauha, turvallisuus ja demokratia yli Atlantin mutta uskon, että jossakin vaiheessa kyllä tulee tarpeelliseksi, että Euroopassa pohditaan turvallisuushaasteita, jotka teillä mainittiinkin, ja kuinka nämä sitten ratkaistaan. Tämä ei nähtäväksi. Tietysti tarvitaan tässä yhteistyötä Natonkin kanssa ja Yhdysvaltain kanssa täytyy tehdä yhteistyötä, mutta ennen muuta omat joukot täytyy saada kuntoon. Voi tietystikin unelmoida, että voi hallita koko maailmaa ja sitten toimia siirtämään Herran tavoin, mutta nämä ajat ovat nyt mennyttä aikaa. Meidän täytyy realistisesti katsoa, mitä voidaan tehdä ja mitä ei voi tehdä ja missä ei voi toimia, niin silloin missä ei voi toimia yksin, täytyy ratkaista ongelmat yhdessä. Nähdäkseni yhä useampi ymmärtää tämän asian omassa maassani Saksassa. On nyt tunnustettu, että Sodan jälkeinen aika on nyt taakse jäänyttä elämää ja nyt ollaan uusien haasteiden edessä. Merci. Kiitos. Edustaja Kowalla. W zasadzie nie, nie zamierzałem zabierać głosu, ale zainteresował mnie ten przykład. Kiitos paljon, että sain käyttää puheenvuoron. Minua kiinnitti huomiota Georgi, jonka te puhuitte. Minä muistan hyvin erään tekstin, äh, jossa sanottiin, että pitää tehdä jotakin kaukasian suhteen poliittisesti. Sanottiin, että kaukasia olisi hyvä aihe, josta me voisimme tehdä yhteistyötä Siinä on poliittista haastetta, assosiaatiosopimukset, joidenkin näiden maiden kanssa on solmittu. Georgia on hyvin NATO-myönteinen, ainakin julkinen mielipide on sitä. Kyllä ei voi tehdä enempää, ei, mutta sanotaan, että ei voida tehdä enempää yhteistyötä NATOn kanssa vuonna 2008 Bukarestin huippukokouksen jälkeen sanottiin paljon. Ja tänä päivänä meillä on hyvin konkreettinen tilanne käsillä. Georgian naapuri on siirtänyt rajaa 11 kilometrin verran Eikö EU ja NATO, EU ja NATO voisi tehdä jotakin tämän suhteen, koska meidän maineemme ja kuvamme Georgiassa on hyvin huonossa jamassa tällä hetkellä. Usein sanotaan, että georgialaiset kääntyvät meidän puolemme ja odottavin, odottavalla mielellä, mutta emme voi tehdä mitään, mutta me vaan katsomme, miten naapurit siirtelevät siellä rajoja ihan yksipuolisin toimin. Me emme tee mitään, me katsomme vain kädet ristissä rinnalla ja toteamme asian tapahtuvan. Te otitte esimerkin, se vetosi minun, ja sen takia pyysin puheenvuoroa. Ja kyllä tässä voisimme osoittaa tehokkuuttamme. Edustaja Van den Orden tässä on, näyttää ainakin pää, pääliikkeensä myötä olevan samaa mieltä. Ehkä me voisimme tehdä jotain. Mitä me voimme tehdä konkreettisesti? Koska mielestäni tämä, tämä on hyvä tapaus lähteä tutkimaan sitä. Si je peux me permettre, je suis passé jos sopii, että käytän tässä välissä puheenvuoron, mutta en tiedä pystymmekö antamaan konkreettisen vastauksen tai saatteko, saatteko te Pohjois-Atlantin liitolta yksimielisen vastauksen Georgian kysymyksestä? Ainakin mitä nyt tässä kuulimme Georgiasta, niin en minä oikein ymmärrä, mihin toimiin voitaisiin Natossa ryhtyä. Ei ainakaan lähteä julistamaan sotaa Venäjälle poliittisesti NATOhan, äh, siis NATO ei ole mikään poliittinen järjestö, se on sotilaallinen järjestö. Siinähän oli jo vastauksen luonne, missä, miksi NATO ei voi aina puuttua tilanteeseen tai asioiden kulkuun. For, for one minute. Ja myślę, że, e, e, no niin, pieni täsmennys. Tietenkään ei tässä ole kyse siitä, että lähdettäisiin sotilaallisiin toimiin Mehän puhumme kuitenkin täällä vakavassa mielessä. Ei voi vain sanoa, että joko sota tai sitten pidetään, sota tai sitten pidetään suu kiinni. Kyllä voi harjoittaa poliittista painostusta tai yhteistyötä tehokkaasti. En minä nyt tässä lähde sanomaan, että Naton pitäisi ryhtyä toimiin. Sanoin, että pitää tehdä yhteistyötä ja näinhän usein sanotaan. Äskettäin sanottiin, että tämä yhteistyö on tuonut meille kuitenkin jotain. Ja nyt... Mm, Mm, kuitenkin silmien edessä nähdään radikaaleja kansainvälisiä ihmisoikeusloukka- kansainvälisiä oikeusloukkauksia, ihmisoikeusloukkauksia, mutta ei tämä nyt oikein riitä. Ei tämä vastaus ole tyydyttävä, että ei voi hyökätä sinne, katsotaan ja suu kiinni eikä tehdä mitään. Kuitenkin jotain voitaisiin tehdä, muitakin mahdollisuuksia kuin sota. NATO on kansainvälinen järjestö, sillä on, sillä on mandaatti, mutta ei se ole mikään poliittisen painostuksen omaava järjestö. Kyllä siitä pitää äänestää siellä niiden neuvostossa ja enkä minä tiedä, enkä usko, että 28 jäsenmaata siellä ne, Naton hallituksissa olisi sitä mieltä ja kaikki voivat tietysti harjoittaa poliittista painostusta joka suuntaan, mutta en usko, että se olisi ainakaan tämän tai näiden muidenkaan kansainvälisten vastaavien järjestöjen kutsumus. Ei se ainakaan ole Naton keskeisin tehtävä eikä sille luonteenomaisinta. Herr Zeller, Sie, Sie haben völlig recht und jetzt spreche ich weiter Englisch. Herra Zeller, te olette aivan oikeassa, mutta puhun silti englantia, mikä teille sopii. EU essential for maintaining stability. Niin, kun puhutaan vakauden ja turvallisuuden ylläpitämisestä Euroopassa, niin on aivan totta, että meillä molemmilla on roolinsa. Ja olet myös ihan oikeassa siitä, mitä sanoitte USAsta, eikä tarvitse puhua myöskään Bill Gatesin, Robert Gatesin hm, Gatesista. Vuonna 2011 ja hän sanoi, tämä entinen puolustusministeri, että lukekaa huuliltani, niin eurooppalaiset teidän täytyy tehdä enemmän oman turvallisuutenne puolesta. Me USA emme enää halua olla valmiina aina kun te tarvitsette meitä omaa turvallisuuttanne varten. Ja hän oli myös huolissaan kahden kerroksen liitosta. Eli siitä, että olisi USA ja muu maailma. Ja saksalainen asiantuntija puhui äh, bonsai-armeijoista Euroopassa. Ja jos me katsomme tiettyjä maita, olipa kyse Euroopasta tai muista maista, niin yleensä johtuen siitä, että rahoituskriisi on iskenyt kovasti, niin puolustus on aika haastavissa kantimissa. Eikä kyse ole ainoastaan siitä, että halutaan saavuttaa asianmukainen tasapaino USA ja Euroopan äh, välillä, jos ajatellaan äh, transatlanttisen sillan kahta pilaria. Kyse on myös siitä, että Euroopan tulee pysyä tai pystyä olemaan arvokas kumppani USAlle. Ja siksi ää, me tarvitsemme vahvan kumppanuuden, jotta voimme vastata tulevaisuuden haastaisiin, mutta myös EUn oma toive on se, että voidaan toimia tehokkaasti omillaankin, kun tarvitaan Libyan operaatio on hyvä esimerkki. Me emme olisi voineet toteuttaa tätä operaatiota siten kuin teimme ja niin tehokkaasti ja lyhytaikaisesti kuin teimme, jos amerikkalaiset eivät olisi tukeneet meitä, antaneet selusta tukea, mahdollistivat erilaisia voimavaroja. Ja sen jälkeen ö, tekivät selväksi sen, että eurooppalaiset Natossa tietäkää ja ymmärtäkää se, että tämä tapahtuu tulevaisuudessa uudestaan. Teidän täytyy tehdä enemmän. Siksi saattaa tulla tulevaisuudessa sellaisia tapauksia, joissa eurooppalaiset EU-ssa e tai Natossa joutuvat te- toimimaan tehokkaasti yksin, omillaan. Amerikkalaiset voivat ehkä poliittisesti tai muutoin tukea, mutta se, että uudestaan postuloidaan tämä amerikkalaisten rooli. Se, tai tämä sanoma, johon viittasin aiemmin, niin edellyttää sitä, että sekä Amerikka että NATO tekevät, EU e tekevät enemmän yhdessä. Puolustusvirasto on ö, saanut hyvän otteen ö, puolustusteollisuudesta ja komissiosta ja siitä kapasiteetista, jota komissio voi tarjota. Eli tietyllä tavalla EDA on meille yhteyspiste niin, että voimme tehdä yhteistyötä EU-instituutioiden kanssa kokonaisuudessaan. Voimme koordinoida EUn valmiuksien kehittämistä ja myös Naton. Georgiasta. Tämä hän on julkinen, julkinen kuulemistilaisuus, joten täytyy nyt puhua kielikeskellä suuta ja diplomaattisesti. Kun puhuin Naton läsnäolosta Georgiassa, niin puhuin Georgian sodan jälkeisestä ajasta. Tässä tilanteessa tuolloin vain Euroopan unionilla oli tehokas pääsy. Minun täytyy kuitenkin todeta, että Georgia on arvokas ja tunnustettu kumppani Natolle. Georgian korsi meidän operaatioidemme keossa on enemmän kuin merkittävä. Se on mm, todella merkittävä. Aina kun voivat, myötävaikuttavat Naton pyrkimyksiin. Aina kun voivat, pyrkivät omalta osaltaan vahvistamaan linkkiä Georgian ja Naton välillä monin tavoin. Ja tämä myös tunnustetaan, NATO tunnustaa tämän. Ja me tulemme jatkossakin vahvistamaan kumppanuuttamme Georgian kanssa. Georgiassa yli 75 prosenttia jopa kansalaiset ovat Naton, Naton myö, myönteisiä. Tämä on aika korkea lukema verrattuna muihin maihin, mukaan luettuna vanhat perinteiset NATO-jäsenet. Ja me tunnustamme tämän. Me keskustelemme tällä hetkellä äh, suljettujen ovien sisällä Natossa sitä, siitä, miten voimme vahvistaa suhteitamme paitsi Georgiaan myös muihin äh, kumppanuusmaihin. Ja Georgiassa on tiettyä toivoa siitä, että aikanaan, ei niin kauan pitkänkään ajan päästä, tulee olemaan mahdollisuuksia keskustella Georgian jäsenyydestä Natossa. Tämä on poliittisesti arkaluontoinen kysymys, kuten voitte ymmärtää, me käymme läheistä vuoropuhelua Georgian kanssa, mutta minun on korostettava, että Georgia on kumppani, jonka NATO tunnustaa. Ei niin, että olisimme vain poliittisessa dialogissa, vaan Georgia kantaa erittäin tärkeitä korsia neuvottelupöytien kekoon päivittäin, ja näin haluaisimme tehdä työtä kaikkien maailman kumppaneidemme kanssa. Ja taustalla on strategia, nimittäin se, että kun vahvistamme kumppanuuksiamme Euroopassa, sen reunoilla ja globaalisti, voimme paremmin eh, suojata vakautta sen sijaan, että rakentaisimme toimintamme interventioiden varaan tai taistelujoukkojen varaan. Kumppanuudet, kumppanuus ja yhteistyö, turvallisuusyhteistyö on meidän avainpilarimme nyt ja jatkossakin. Kaksi puhujaa keskustelun päätteeksi Landsbergis ja Van Orden ja pyydän myös varapuheenjohtaja Baletskisia käyttämään, tulemaan minun tilalleni sitten Edustaja Landsbergis, olkaa hyvä. Uh, some uh, Meillä olisi muutama yksinkertainen kysymys. Tämä puhuttiin hyvin kaunopohjaisesti. Mikäli NATO peräänkuuluttaa rauhaa tai pitää yllä rauhaa, niin eikö tämä ole poliittinen tehtävä? Miksi? Kuvittelemme, että voi olla poliittinen tavoite saadakaan rauhaa ja toimia rauhan välittäjänä ja samalla niin eikä tämä poliittinen tehtävä. Sama pätee siihen, kun me sanomme, että kenties NATO ei voi harjoittaa poliittista painetta. Mutta mikäli syntyy sota, niin eikö sotaa ole poliittista toimintaa? Ja voiko sodan, voidaan sitten lopettaa ilman painostusta? Tällaiset äh, iskulauset eivät ole realistisia. Eikö olisi parempi puhua paikkansa pitävin termein? Ja kun puhutaan Naton puolustusvalmiuksista, tullaanko niitä kehittämään vai ei puolustusvoimavaroista? Me olemme tavanneet äh, aiemminkin tai törmänneet näihin ongelmiin jo vuosia sitten. Ovatko nämä tavoitteet puolustettavissa vai eivät? Liittyvätkö nämä liittymiskriteeriin vai eivät? Siitä huolimatta, mitä mä nyt sanoisin, voidaan pohtia periaatteita ja moraalisia periaatteita – mutta puolustusvalmiudet kriteerinä on yhä useammin esitetty uutena ehtona hakijamaille, erkasmaille, mikäli perustavoitteita on saatu toteutettua tai voidaan toteuttaa valtion tai hakijavaltion valmius se, että hakevaltio on valmiina. Eikö kysyä pikemminkin siitä, että NATO on valmiina? Siitähän kenkä puristaa. NATOn valmius ottaa riski ja lisätaakka. Eikö tämä nyt ole se päällimmäinen asia, eikö totta? Eikö, pitäisi ymmärtää, että tämmöinen pragmaattinen tavoitte, pragmaattinen tapa on järkevä. Mitä vähemmän jäseniä, sitä vähemmän ongelmia. Eikö totta? Eikö tämä pidä paikkaansa? Eikö tämä ole lopun alkua myöskin Natolle ja Euroopan unionillekin? Tällainen nyt valitseva ajattelutapa. Kun kuuntelin puhetta tästä prosessista ja siitä, että Georgia on tunnustettu ja hyvä kumppani, niin eikö tämän kohtaan pitäisi laittaa piste? Antakoon, mitä vaikuttaako Georgia, tai annetaan Georgian, auta meidän asiamme, piste. Mutta mitä Georgia tarvitsee voidakseen elää rauhassa ja turvallisissa olosuhteissa? Tämä on vähemmän tärkeä meidän kannaltamme. Mikäli, hei, vain myötä vaikuttaa meidän turvallisuuteemme, niin hyvä niin. Mikäli estetään tai hidastetaan niiden liittymistä, jotka ovat vähemmän helposti puolustettavissa Naton kannalta katsottuna, niin voidaanko tätä pohtia sitten pidemmällä aikavälillä? Olen varma, että tästä ei mitään hyvää seuraa. Maailmassa, jossa demokratiata tai pikemminkin epädemokratiata eivät halua tukea heikkoja vasta kehittyviä demokratioita. Niin eikö sinun laajentumispyrkimyksiin tähtävä naapuri käsiteollisuutta hyväkseen? Muistan erään tärkeän vaiheen, ratkaisevan vaiheen, sen kun NATO laini Euroopassa. Puhuttiin turvallisuuden ja vakauden alueesta Naton yhteydessä ja sanottiin, että Nato edelleenkin on sellainen – sitten kun Jeltsin sanoi, ottakaa Puola, mutta ei Itämeren maita, ja Clinton vastasi, ei käy. Tämä oli ratkaiseva hetki. Entä sitten tänä päivänä? Bukarestissa ja Georgiassa pidetään kiinni samasta periaatteesta, mutta että Euroopan suhteen, niin mitä perspektiiviä näkymiä tämän suhteen olemassa sen osalta, että puolustuskyky ei ole asia, joka nähdään pelkästään materialistisena, aineellisena asiana, vaan myöskin henkinen puoli muistetaan. Olemmeko valmiita puolustamaan jotakuta tai sitten emme ole valmiita. Eikö siitä ole kyse? Mikäli Natossa jossakin puhutaan rakenteesta tai Euroopan rakenteessa puhutaan asioista, niin eikö keskustella samasta periaatteesta? Olemmeko enemmän pragmaattisia vai onko nyt periaatteet kyseessä? Se on kyse rauhan ja demokratian alueesta, jota voidaan laajentaa ei se ole huono asia. Senkin kuin epädemokraattiset maata tai naapurit siitä hermostuvat. Kumpi nyt on tärkeämpää? Rauha turvallisuus vai se, että naapuri suuttuu? Kiintoisa keskustelu valitettavasti. Ää, äh, aika on hyvin vähennyt, vaan Norden, puhukaa lyhyesti. Puhun lyhyesti. Olen täysin yhtä mieltä kanssanne siitä, että USA on sanonut, että ei meitä kiinnosta se, miten, tai emme välitä siitä, miten Eurooppa organisoituu, kunhan sillä on enemmän valmiuksia ja kykyä käyttää sitä hyväkseen. Ja faktahan on se, että EU ei ole Eurooppa, ja meillä on eurooppalaisia liittolaisia Natossa. Ja itse esittäisin seuraavan kysymyksen. Jos meillä olisi nyt puhdas paperi, niin mitä te, NATO, oikeasti kysyisitte – tältä toiselta organisaatiolta. Ja jos minä olisin siellä, missä te nyt olette, niin minä sanoisin, että kehittäkää siviilivalmiuksianne. Tehdään to- oikea työnjako, täydentävy- to- oikeaa täydentävyyttä. Te ole, teillä on paljon kriisin Ähm, hallinnointiinstrumentteja, humanitaarista apua, äh, kriisin lähe- jälkeistä jälleenrakentamista ja sellaista. Tällaisissa töissä te voisitte olla käyttökelpoisia. Ja Naton suunnittelussa me voisimme ottaa tämän huomioon. Tätä me haluamme EUlta. Me emme halua, että Naton sotilaskomitean täytyy osallistua vielä – jäsenten täytyy osallistua vielä toiseen sotilaskomiteaan, sanoa samat sanat uudestaan. Tämähän naurettavaa. Meillä oli aamupäivällä sotilaskomitean puheenjohtaja tällä paikalla. Minä ehdottaisin, että jos te kykenisitte tällaista kirjoittamaan paperille, niin juuri tätä teiltä varmaan haluttaisiin kuullakin. Please. Kiitoksia. Mr. Van Orden, you would perhaps be per... Herra Van Orden, kenties teitä hämmästyttäisi tällaisen harjoitteen lopputulos, mikä minä olisi tällainen blankko paperi. Tämä on ehkä hieman epärealistinen ja keinotekoinen kysymys, kovin kaukaa haettu. Ne NATO syntyi 1949. EU nykymuodossaan ulko- ja turvallisuuspolitiikka mukaan luettuna syntyy myöhemmin, mutta Virkamiehemme täytyy tunnustaa, että Euroopan unionin jäsenvaltiota, joita on tällä hetkellä 28, on allekirjoittanut Lissabonin sopimuksen. Ja mikäli lukee Lissabonin sopimusta, monia silloin vielä ei ole vielä pistetty täytäntöön, mutta kunnianhimon taso on hyvin ilmaistu ja se on erittäin korkea. Olin pistänyt tämän perkille, merkille ja tunnustanut tämän tosiasian. Naton edustajana sanoisin, että mikäli tällä tavalla saadaan aikaan tulosta ja hyötyä ja täydentävyyttä ja lisäarvoa, niin hyvä niin. En minä aseta millään tavalla tätä poliittista asetelmaa kyseenalaiseksi. Mikäli me onnistuisimme Euroopassa tekemään jäsenvaltioista johdonmukaisia. Meillähän on Euro, EU ja NATO Norjassa. taka, Norja on NATO, vaikka se ei ole EUn jäseniä, mutta sitten toinen liittolainen Turkki, joka ei ole EUn jäsen. Ja päinvastoin Kyprossa ei kuulu NATOon, mutta kuuluu EU-hun. Malta, Itävalta, Suomi, Ruotsi eivät ole Naton jäseniä niin myöskään, mutta ne ovat kuitenkin suvereneja valtioita, Euroopan unionin jäsenvaltioita. Meidän täytyy elää tämän todellisuuden kanssa. Ruotsi Suomi ja Itävalta ovat erittäin voimakkaasti sitoutuneita kumppaneita, Naton läheisiä kumppaneita, vain muutama mainitakseni. Me saamme tästä hyvin paljon hyötyä, mekin. Mutta meidän täytyy tunnustaa se tosiasia, että poliittisesti katsottuna kumpikin järjestö toimii eri tavalla – ja kummallakin on oma visionsa ja omat ambitionsa turvallisuuden takamisessa. Meidän täytyy käyttää tämä tilaisuus mahdollisimman hyvin hyväksemme. Nyt henkilökohtaisesti toteaisin, että ei ole mitään apua tai hyötyä siitä, että jatkossakin pohditaan sitä, kuinka tämä sitten kehittyy jatkossa. Minä omalta osaltani keskityn pikemminkin siihen, että otan tästä kaiken parhaan hyödyn irti, kun on kyse Euroopan puolustuksesta esimerkiksi. Tämä on myöskin Naton etujen mukaista transatlanttisen suhteen ja kumppanuuden ja sitten vahvistaminen on niin ikään hyödyllistä puolin ja toisen herra Landsbergikselle toteasin. Nämä ovat ehkä pohdintoja ja kysymyksiä. Ymmärtänette tilanteen paremmin kuin moni muu, eli sen, kuinka vaikea ja herkkä kysymys tämä poliittisesti on. Myöskin Naton piirissä tämä pysyy erittäin herkkänä kysymyksenä. On totta, että Nato ei ole pelkkä puolustusjärjestö, vaan se on myöskin poliittinen, poliittis-sotilaallisluontoinen elin. Pääsihteeri on hyvin voimakkaasti ottanut viime aikoina kantaa Georgian tilanteeseen vuodesta 2008 eteenpäin ja myöskin tuon ajan jälkeen. Jatkossakin me olemme tässä Naton kanssa vastakkain NATO-Venäjä-neuvostossa – Puhumme siellä Georgian tilanteesta ja vaihdamme julkilausumia, jotka te kaikki hyvin tunnette. Meillä on täysin erilainen arvio ja näkemys asioista. Ja sitten olemme yhtä mieltä siitä, että olemme eri mieltä loppujen lopuksi. Mutta tästä keskustelua käydään. NATO, Venäjä neuvostossa suljetun ovin keskustelua käydään. Jossakin vaiheessa pääsihteeri puhui hyvin voimakkain sanakäänteen ja esitti useita julkilausumia – mitä Georgian tulevaisuuteen tulee suhteessa Naton? Georgia on yksi neljästä maasta, joiden toiveena ja pyrkimyksenä on päästä Naton jäseniksi. Nämä neljä maata ovat hyvin erilaisia keskenään ja sijaitsevat eri puolilla maailmaa. Ne ovat äh, niiden poliittinen ja sisämaan kotimaan politiikkaan liittyvä tilanne erilainen ja niiden mukanaan tuova, tuoma turvallisuusvaikutus on erilainen ja poliittinen asetelma on erilainen, instituutioiden rakennelma on erilainen. Ja on hyvin vaikea käsitellä näitä kaikkia Natossa, niin että saataisiin kaikkien 28 jäsenvaltion suostumus sen osalta, pääseekö joku ja missä vaiheessa joku pääsee mahdollisesti Naton jäseneksi. Yhdysvallat, Kanada ja 26 eurooppalaista kansakuntaa täytyy saada päätymään samaan strategisen arvioon. Ja usein maat ovat erimielisiä. erimielisiä. Naton virkamiehen minun täytyy vain pistää tämä merkille. Voin vakuuttaa teille, että minun pääsihteerini pyrkii tällä hetkellä pohtimaan näitä kysymyksiä yhdessä 28 jäsenvaltion kanssa oikeudenmukaisella, tasapainoisella ja avoimella tavalla. Hyvin moni tukee Georgian NATO-pyrkimyksiä. Tässä kaikki, mitä voin julkisesti sanoa. Thank you very much, Mr. Braus. Dankeschön. Und jetzt Kiitoksia. Ja nyt voimme siirtyä seuraavaan paneeliin. Hiukan viivettähän tässä on tullut, mutta siitä huolimatta keskustelemme täydentävyydestä ja synergioista EUn ja Naton operaatioissa, kriisinhallinnassa ja eri operaatioiden kentillä, toimintakentillä – Otetaan esimerkiksi eh, Intian valtamereen ja piratismin torjunta, operaatiot Naton Ocean, Ocean Shield ja EUn Atalanta-operaatiot eh, ovat sellaisia, että niitä molempia voidaan pitää menestyksekkäinä. Erityisesti työnjako eh, on ollut hyvä. Nyt täytyy pohtia, miten ne ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten synergioita ja täydentävyyttä voidaan toteuttaa kriisitilanteessa. NATOsta NATO ja Richard Froh tekevät hyvin tiivistä yhteistyötä kriisin hallinta pääosaston kanssa, joten annankin teille puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen käyttänyt ehkä 15-17 vuotta elämästäni Natossa olen ollut näiden voimavarojen parissa äm, tekemisissä aika paljon ja vuonna 2000 alussa pääsin operaatioiden ää, äh, pariin. Parempaan yhteistyöhön on todella tarvetta, kun puhutaan puhutaan näistä operaatioista. Tänä päivänä turvallisuusuhat ovat rajat ylittäviä ja moneen, monitahoisia. Tähän on pakko kiinnittää huomiota. On selvää, että suurinta osaa kriisistä ei enää voida hoitaa kansallisesti, jos niitä tulee, vaan ne edellyttävät kollektiivista yhteistoimintaan perustuvaa perustuvia ponnistuksia. USAkin on ymmärtänyt, että se ei kaikkea voi tehdä itse yksin, mutta se, että voidaan toteuttaa kestäviä operaatioita, niin se edellyttää sitä, että meillä on riittävästi sotilasvalmiuksia. Jos meillä ei ole keinoja, niin se vetää mattoa operationaaliselta toimintakyvyltämme ja kyseenalaistaa molemmat organisaatiot, Naton ja EUn, silloin kun toteutamme yhteistyöoperaatioita. Eurooppa-neuvoston päätelmissä keskityttiin valmiuksiin ja turvallisuushaasteisiin, mutta operaatioihin, operaatioista ei juuri puhuttu, mutta älä, muistakaa, että ei valmiuksia haluta ylläpitää vain sen vuoksi, että teollisuus, aseteollisuus olisi toimiva. Kyllä meidän täytyy myös lähteä to- kentälle toimimaan Yhteistyö näiden kahden organisaation kesken on erittäin rikasta, monipuolista. Korkeaedustaja ja pääsihteerimme ja myös avustavat sihteerit tekevät jatkuvasti yhteistyötä. Minun omalla alueosastollani olemme jatkuvasti yhteyksissä muiden tahojen kanssa. Me keskustelemme yhä laajenevi useammista alueista – meillä Brysselissä tai näiden operaatioiden alueilla, siis niin Brysselissä kuin näillä alueillakin, me voimme vain tehdä yhteistyötä. Muu ei ole mahdollista. Meidän täytyy keskittyä ydinoperaatioihimme. Afganistanissa kentän yhteistyö kahden organisaation välillä toimii erittäin hyvin institutionaalisella tasolla. NATO ja EU molemmat tarkastelevat Ähm, mitkä ovat roolimme vuoden 2014 jälkeen. On erittäin tärkeää, että voimme äh, vaihtaa mielipiteitä tästä. NATO tulee jatkossakin tukemaan Afganistanin kansallisia turvallisuusvoimia keski, pyrkii vahvistamaan armeijaa. Siinähän meillä on e-, eniten kokemusta. Vuoden 2014 jälkeinen missiomme liittyy myös siihen, että äh, koulutamme afganistanilaisia poliiseja mitä korkeammalla tavalla opetamme niin heitä toimimaan vaarallisissa ympäristöissä. EUn asiantuntemus on sekin oleellista, kun halutaan muuttaa Afganistanin poliisit sisäisen turvallisuuden joukosta todellisiksi oikeiksi poliiseiksi. Kosovossa organisaatiomme tekevät yhteistyötä, muun muassa turvallisuuspuolella KFOR kantaa turvallisuusvastuutaan, YK YKn ähm, tur, turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan 1244 mandaatin perusteella. Äh, nämä toimet eivät olisi kestäviä, jos meillä ei olisi äh, myös poliittista tukea. Ja täällä EU-ssa korkea edustaja äh, hoitaa tämän roolin. Se on tärkeää. EU-leksin alalla Euleksista puhuu, puhuttaessa Kosovo on ollut esimerkillinen kokemus ja KFORin toimet ovat osoittaneet, että kahden komentajan keskinäiset suhteet ovat erinomaiset. Me olemme olleet kaiken kaikkiaan osa tärkeää kansainvälistä ponnistusta Kosovossa. Tietysti aina tulee olemaan sellaisia pilaajia, jotka jotka haluavat rauhanprosessin suistaa raiteiltaan, mutta edelleenkin voidaan todeta, että me olemme onnistuneet rauhanomaisesti toteuttamaan sopimuksia ja Belgradin ja Pristinan lähestyminen on asia, joka antaa meille toivoa. Mutta seuraavan EULEX-mandaatin aikana on uusia haasteita muun muassa sekä Serbiassa että Kosovassa tullaan järjestämään vaalit tänä vuonna. Ja jos ajatellaan, missä meillä on vielä, vielä lisäksi yhteisiä operaatioita, niin nämä operaatiot liittyvät piratismin torjuntaan. Meillä on USAn, USAn johtoinen osio, ja yhdessä pyrimme torjumaan kollektiivisesti siis muun mm. muassa Somalian rannalla, rannikolla, piratismia. Jotkut sanovat, että jos on liian monta kokkia, tulee huono soppa, mutta me olemme sitä mieltä, että tämä on järkevä keino käyttää äh, meriresurssejamme hyväksi. Äh, kun esimerkiksi NATO tarvitsee äh, meren, merellä valvontakoneita, niin EU tarjoaa apuaan. Ja me pyrimme Meillä on tämä niin kutsuttu SHADE-hanke, ja se on antanut hyviä tuloksia. Kun katsotaan tulevaisuuteen, EU on jo päättänyt jatkaa Atlantaa kahdella vuodella vuoteen 2016. Tällä hetkellä Naton liittolaiset keskustelevat Shieldin jatkamisesta vuoden 2020 jälkeenkin. On Naton etujen mukaista ylläpitää hyvää yhteistyötä. Me Olemme tyytyväisiä siihen, että EUn rooli on laajentunut Somaliassa äh, muun muassa alueellisen kapasiteettiin rakentamisen alalla. Äh, meillä on myös äh, Somalian rannikolla sellaista yhteistyötä, joka on erittäin tervetullutta. Me sekä neuvo, NATO että Euroopan unioni, emme, meillä ei ole varaa olla tekemättä yhteistyötä. Me tarvitsemme täydentävyyttä organisaatioidemme kesken. Se on tänä päivänä tärkeämpää kuin koskaan kun resursseja jatkuvasti leikataan, niin meidän täytyy, ja meidän täytyy katsoa talouden realiteetteja ja pohtia, mitä voimme tehdä, tehdä yhteistyötä keskustella toinen toistemme kanssa, jotta vältämme päällekkäisyyttä. On erittäin tärkeää, että me löydämme yhteisen lähestymistavan. Kiitoksia kovasti tästä lausunnosta. Ja nyt annan puheenvuoron Berna Hambole, joka on CMPDn johtaja. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Pyrin puhue, puheissani olemaan toistamatta, mitä edustajani sanoi, vaan nimenomaan täydentävä. Eli pyrin antamaan, kertomaan teille hyvin konkreettisia elementtejä siitä, miten tämä yhteistyö toteutuu ja jättää syrjään kaikki poliittiset kysymykset. Jos minun pitäisi luonnehtia kolmella sanalla tai muutamilla sanoilla tätä yhteistyötä, sanoisin vain, että se toimii hyvin. Ja se toimii aika lailla hyvin, jopa varsin hyvin, että en sanoisi erittäin hyvin. Voisin kehitellä vähän tässä Somalian esimerkkiä ja kuinka taistellaan merirosvautta vastaan Somalian rannikolla. Äskettäin siellä käynnistettiin kaksi operaatiota Sen Shield ja Atalanta. Vuodesta 2000 lähtien me olemme päässeet hyvälle yhteistyötasolle. Se on ainutlaatuista meidän kahden järjestön välillä, mutta pitää ymmärtää tämä yhteistyö paljon laajemmin koska siihen sisältyy muitakin toimijoita, muita merivoimia, nimenomaan meriteollisuus. Tämä yhteistyö siis tehdään yhteysryhmien avulla myöskin, josta, ja me olemme puheenjohtajana tämän vuoden alusta lähtien vuoteen, ensi vuoteen asti. Ja me seuraamme tässä amerikkalaista puheenjohtajuutta. Tähän kuuluu 80 maata järjestöä meriyritystä. Meidän pitää ymmärtää, miten tämä konteksti Somalian rannikolla. Tässä tullaan myös koordinaatiomekanismin, jonka olemme käynnistäneet kaksi man sanaa näistä sukupolvista. Jos lähtee valvomaan jotakin vyöhykettä, joka on noin Länsi-Euroopan kokoinen, siihen tarvitaan porukkaa. Siihen tarvitaan myös merikelpoisia aluksia. Ja missään tapauksessa, kun on kyse näistä kolme, neljä alusta, joita, jota Natolla siellä pysyvästi, ja 5, kahdeksan Atalanta yksi naista, jotka valvovat siellä. Ne eivät ole, niillä ei ole päällekkäisiä toimintoja, vaan äh, siinä on kyse äh, Yhdysvaltojen myös äh, antamasta avusta Kiina, Etelä-Korea, Etelä-Korea, Kiina. Meillä on tällä vyöhykkeellä no, jatkuvasti noin 30 alusta. Jos puhutaan päällekkäisyydestä tällä, tässä mittakaavassa, niin se on vähän epäreilua niin, NATO antaa kaksi poliittista ja juridista puitteista, jotka ovat toisistaan poikkeavit. Näin ollen ne voivat sopeutua näihin puitteisiin. Tai siis tämä toiminta voi sopeutua näihin puitteisiin. Atalanta ei ota mitään pois Shenshieldin toiminnoilta. Miten me sitten me koordinoimme tätä käytännössä? Tämä yhteistyö tapahtuu täällä Brysselissä No, no, no manager. Meillä, meidän pääsihteeriämme, meidän hallinnon, meidän toiminnan kanssa staff to staff toiminnalla se on hyvin sääntömääräistä, äh, jär, järjestelmällistä. Atalantassa ja Shenshildin suhteen, niin kuin äsken jo sanottiin, me vaihdamme muistioita, ja, jotta voisimme käyttää paren parasta mahdollista toimintatapaa, miten tulee toimia Atalantasta. Meidän seuraava kokouksemme on jo ohjelmoitu seuraavalle viikolle, jos en nyt ihan erehdy. Eli eh, ei näitä tehdä har- joka neljäs kuukausi, vaan todella tiheän tahtiin. Toinen yhteistyön taso on tämä operatiivinen taso. Täällä samalla alueella on päämaja, Naton Markom-päämaja. Eli siis ei kyllä mitenkään voisi toimia paremmin näiden paikantamisten suhteen, eli Yhteistyö on joka päiväistä. Tiedonvaihto sujuu hyvin ja nimenomaan kaikki, mikä liittyy viestitykseen kansainväliselle yhteisölle ja meriteollisuudelle. Kolmas yhteistyön taso on, se tullaan itse maaperälle tai pikemminkin merelle. Kaksi toiminta, common picture, tilannearviointi, tehdään koko alueelta, koko vyöhykkeeltä ja sitä ovat tekniset työvälineet helpottaneet suunnattomasti. Ne ovat Atalantan kehittämiä. Kaikki käyttävät niitä venäläiset, kiinalaiset muun muassa. Ja tämä kuuluisa web-based keskusta. Se ehkä tämä on vähän, menee vähän ehkä yli ymmärtämisen. Tässä on kyse koko Afrikan meriturvallisuuskeskuksesta. Ja tämän myötä kaikki... Euh, tämä mahdollistaa kaikkien Shared Award Commission mekanismi, joka, jota NATO, väliin, NATO on välillä siinä vetojohdossa, vetojohdossa 150 järjestöä kuuluu siihen. Sen avulla kaikki eri merivoimat voivat olla yhteistyössä siitä, miten tulevina kuukausina toimitaan yhteistyössä. Tässä näin hyvin konkreettisesti yhteenvedonomaisesti, miten tuolla toimitaan. Minä halusin tässä vaiheessa puhua, puhun teille yhteistyön tasosta, niin ehkä se puhuu omasta puolestaan. Niin kuin tässä on jo sanottu, niin merirosvuotta ole saatu kitkettyä, mutta me, kyllä me olemme nyt tämän business, bisnesmallin jotenkin saaneet murskattua. Mutta Atalantin mandaatti jatkuu vuodelle 2016. Natossa käydään tästä keskustelua. Mehän näemme, tapaamme toisiamme varsin tiheästi, varsin usein tässä noin konkreettisesti voisi myös kehitellä myös vähän sitä, mitä on Kosovossa saatu aikaan, Libyassa, Afganistanissa. Ehkä se on vähän, voisi olla jossain määrin kiusallista, mutta näissä kolmessa taas paikassa meillä on tämä henkilöstöjen tapaaminen, sääntömääräinen tapaaminen myös maaperällä Kosovossa. Yhteistyö oli aivan loistavaa. siinä mielessä, että sekin perustuu luottamuksellisiin suhteisiin kahden komentajan välillä, jotka ennen edustivat kylmän sodan voimatasapainohamoja. Mm, meillä on tulossa marras-joulukuussa vaalit Kosovossa. Siellä täytyy, meillä täytyy olla hyvin tarkat rooliaot. Tämän toiminnallisen lähestymistavan lisäksi, niin kuin sanoin, siis se toimii hyvin, meidän pitää myös edetä kaikessa siinä, mitä huippukokouksessa 2010 käynnistettiin ja sitä vahvistettiin viime vuoden joulukuun huippukokouksessa. Tänä aamuna sotilaskomitean puheenjohtaja teille puhui siitä jo vähän. Meillä on väyliä, joita on hahmoteltu ja haaste näille kahdelle järjestölle tulee olemaan se, että vältetään päällekkäiset, päällekkäiset toiminnat ja missä sitten kunnioitetaan kummankin vahvoja puolia. Tämä äh, tulee olemaan hyvä meriturvallisuuden strategian kehittämisen kannalta ja myös paikalliskapasiteetin kehittämisen kannalta. Afrikka nimenomaan on mielessämme. EUlla on paljon sanottavaa mielestäni äh, kun on joukkojen kouluttamisesta, joukkojen kouluttamisesta turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen. Me olemme myös antaneet etusijan Afrikan unionille operaatioissa, mutta myös mm, kun kehuta, mm, kehittämme mm, turvallisuusarkkitehtuuria tällä alueella. Kiitos paljon. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Entäpä kysyttävää? Onko kommentteja? Uskon, että vieraamme ovat valmiita vastaamaan. Olkaa hyvä. Ja, ich hab kein... Tietystikin yhteistyötä on hyvää yhteistyötä ulkosuhdehallinnon ja Naton eri yksiköiden välillä. Tämä on luonnollista Atalanta-missiosta te puhuttekin Somalian yhteydessä. Muistan aiemman valiokunnan kokouksen, jossa Atalanta operaation johtaja oli paikalla. Hän sanoi, että merirosuoksen vastainen taistelu pitäisi oikeastaan yhdistää siihen, että jotkut suuret eurooppalaiset alukset, jotka laittomasti kalastavat meret tyhjäksi Afrikan rannikolla, otettaisiin myöskin huomion kohteeksi. Silloin rannikkoalueen asukkaat ymmärtäisivät, että heillä olisi mahdollisuus hankkia elantonsa muullakin tavoin kuin merirosvouksella – Länsi-Afrikan rannikolla tällainen jatkuu edelleenkin. Ja Afrikan rannikolla kalat kuolevat sukupuuttoon. Ja ihmisillä ei ole siellä enää mahdollisuutta hankkia elantoansa kalastuksella. Tämä näin silloinen sanoen. Ja tämän sanoi Atalanta-operaation johtaja. Aiemmin keskusteltiin siitä, että yhteistyön puitteissa pitäisi pohtia muitakin vaihtoehtoja, joita Euroopan unionilla on käytössään, ja muitakin puolia pitäisi vahvistaa. Tämä pitäisi olla horisontaalista työtä, poikkileikkaavaa työtä. Kyse pelkästään sotilaista sitoutumisesta, vaan myöskin humanitaarisesta avusta ja yhteiskunnallisesta, sosiaalisesta toiminnasta ja poliittisten olosuhteiden vakauttamisesta. Uskon, että tähän voidaan päästä vain ja ainoastaan mikäli tehdään kokonaisvaltaista horisontaalista työtä eikä yksittäistä siiloajattelun perustuvaa työtä. Kaikki aloitteet ei pidä tarkastella erilleen toisistaan, vaan pikemminkin nähdä ne osana samaa kuvaa. No. Kiitoksia. Muita kommentteja? Olkaa hyvä siellä. Uh, thank you very much, President, colleagues. Um... Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Uh, kun kuulin teidän puhuvan yleisesti jotain hyvistä suhteista näiden kahden järjestön välillä maaperällä, ja kun kuulin herra Fron kertovan näistä paikoista, varsin erilaista Kosovoa ja Pakistan, nehän ovat kuitenkin vähän toisistaan poikkeavia, jossa yhteistyötä on käynnistetty. Mieleen nousi kysymys, että eikä teidän poliittisella tutkalla Siina ja Sahel näy siellä, näy siellä ollenkaan. Näkyvätkö ne siellä? Mehän saimme juuri Human Rights Watchilta mietinnön niistä kauheista tapahtumista, joita koetaan päivittäin Siinain alueella, joita järjestäytyneet ryhmät siellä kidnappaavat Eritreasta pakenevia ihmisiä tai Somaliasta pakenevia ihmisiä ja pyrkivät Välimeren alueelle joko Israelin tai muualle, mutta tämä koskettaa tietysti koko tämän suuren alueen turvallisuutta. Huolestuttaako tämä teitä mahdollisesti puuttua asioiden kulkuun, vaikuttaa asioiden kulkuun? Tämä oli kysymys. Thank you. Kiitos. Haluaisin itsekin esittää kysymyksen. Olen, kun kuuntelin teitä, niin ymmärsin, että yhteistyö on lähes ihanteellisella tasolla, mutta olen silti sitä mieltä, että erityisesti Atalanta ja tämä Ocean Shield-missio, johon myös venäläiset ja kiinalaiset osallistuvat, niin niihin liittyy ehkä väärinkäsityksiä. Ymmärrän, että sotilassalaisuuksia ette voi kertoa meille, mutta ehkä joitain tapahtumia, joissa on ollut hankalia hetkiä. Toinen kysymys onko yhteistyöpuitteita suunnitteilla myös uusille tehtäville, uusia tehtäviä silmällä pitäen, vai voitaisiinko sellaisia ää, suunnitella? Yes, please. Olkaa hyvä. Thank you. I, I, I almost feel bad. I should apologize. Missä niin tuntuu miltei nololta, että nyt kun asiat menevät niin hyvin, niin tietystikin ne hyvät uutiset eivät myy sanomalehtiä. Ja olen kovin pahoilla, mutta asiat menevät nyt hyvin. Aina ne ei ole ollut näin asenlaita. Aiemmassa elämässäni hoidin juuri voimavarakysymyksiä ja oli mukana voimavara, voimavarojen kehittämistä käsittelevissä kokouksissa, yhteiskokouksissa. Tätä työtä on joskus hankala koordinoida. Meillä on kuitenkin kummallakin puolella samat tavoitteet ja suurin piirtein, kuten kuulimme esimerkiksi merosuksen yhteydessä siitä, että yhteistyötä tarvitaan todellakin. Meidän täytyy koordinaat toimiamme, kun teen yhteistyötä kollegani kanssa. Tämä on erittäin hyödyllistä. aktiivista ja intensiivistä koordinaatia Kosovon osalta esimerkiksi. Vuoropuhelu, joka on aloitettu Clintonin ja Ashtonin ja Rasmussenin välillä oli yksi tapaaminen, se oli mukana. Kaikki sanoivat, että nyt täytyy tehdä enemmän. Pääsihteeri ja toinen vastapuoli kumpikin sanoi omalle esikunnalleen, teidän täytyy nyt ottaa selviä, missä mennään. Täytyy varmistaa, että EUn ja Naton toimet ovat hyvin koordinoituja ja kulkevat käsikädessä. Tuosta eteenpäin olemme tavanneet kahden viikon välein. Nyt tapaamistahti on hieman hidastunut tuosta alkuvaiheesta, mutta erittäin suuria läheisiä suhteita meillä on ja aina on ollut taktisella tasolla yhteyksiä ja myöskin Brysselin tasolla. Ja tämä toimii oikein hyvin tämä yhteistyö. Sitten kysymyksiin. Olemme kolme vuotta olleet taistelemassa Suomen rannikolla meriosuosta vastaan. Itse olen tässä työssä jo vuosia mukana. Somaliasta tullut usein sanoneet, että yksi merirosvoksen perussyitä on juuri liikakalastus ja toksisen myrkyllisen jätteen dumppaaminen alueelle. Ja juuri nämä ilmiöt johtavat sitten siihen, että nuoret miehet lähtevät merirosvoiksi. Tässä on aina hiukkanen totuutta mukana tässä tapauksessa. Ryöstämällä laivan he ansaitsevat suuren määrän rahaa kerrallaan. Tämä on rikollista toimintaa, mutta tällaiset ilmiöt tässä ovat taustalla. Kalastus on yksi ongelma. Meitä tarkastella kaik- kaikkia näitä ongelmia ja juuri kansainvälinen yhteisö on käyttänyt miljoonia ja miljoonia dollareita ja euroja ratkaistaakseen tämän merirosvosongelman, koska laivat joutuvat muutaman kulkemaan kauempaa ja maksamaan ylimääräisiä vakuutusmaksuja me kaikki kuluttajat joudumme sitten maksamaan tästä kustannukset, siksi me olemme siellä paikan päällä. Toisaalta olen usein sanonut, että meriin liittyvä ongelma on sellainen, josta ratkaisu löytyy usein kuivalta maalta. Meidän täytyy todellakin tehdä jotakin. Nestor Eukappa hanke on yksi erinomainen esimerkki tästä. Viime viikolla olin Naton ja Yhdysvaltain välisessä esikuntakeskustelussa mukana. Kumpikin osapuoli on ottanut omakseen tämän Somalian ongelman ja merirosvauksen. Kaikki kansainväliset yhteisöt täytyy, tai toimijat täytyy saada saman pöydän ääreen NATO ja Euroopan unioni Omat hyvin paljon yhteistä, vaikkakin erilaisuuksiakin on. Niin kuin täällä todettiin, täällä puhuttiin EUn vahvuuksista, joita NATOlla ei ole, ja päinvastoin. Uskon, että kun teemme yhteistyötä, voimme auttaa ratkaisemaan näitä ongelmia. Sitten Kosovasta. Kuulin, että te sanotte jotakin Pakistanista, mutta emme ole Pakistanissa ollenkaan mukana, vaan Afganistanissa. Seychellit sitten. Me valvomme tilannetta siellä. Meillä on sotilaista valvontaa, toimintaa siellä käytännössä kaikilla maailmassa, mutta myöskin Euroopassa ja Euroopan lähialueilla. Ja Sahel on myöskin huolestuttava alue. Meillä on Värimeren alueella dialogia, vuoropuhelua. Monet Pohjois-Afrikan valtiot ovat tämän dialogin kautta meidän kumppaneitamme. Me olemme kyllä huolissamme. Liittolaisemme, jotka ovat Välimeren eteläpuolella, ymmärtävät, että epävakaus saattaa levitä muualle Pohjois-Afrikkaan. Siksi se, mitä tapahtuu Pohjois-Afrikassa, voi vaikuttaa myöskin eteläiseen Eurooppaan – ja hyvin nopeasti voidaan havaita, kuinka Etelä-Euroopasta tulee Keski-Eurooppa ja Pohjois-Eurooppakin. Joten vastaus on, ei, emme aio ryhtyä siihen operaatioihin, vaan seuraamme tilannetta, mikäli jäsenvaltiot sitten päättävät, että jotain halutaan tehdä, silloin tämä prosessi pistetään liikkeelle. Mutta tällä hetkellä tässä ei olla vielä. Sitten Ocean Shield-kysymyksestä. Viime vuoden lopulla meillä oli kumppaneita. Toimin yhteistyössä muiden kanssa ja lähetimme aluksia alueelle. Ja ukrainalainenkin alus on siellä. Ukraina on tehnyt yhteistyötä meidän kanssamme Välimerelle ja muiden operaation yhteydessä. Tätä en maininnut aiemmin. Muun muassa terrorismin vastaisessa taistelussa vuodesta 2001 lähtien Ukraina on ollut mukana Välimerellä aktiivisesti. Venäjäkin on ollut mukana ja Ukraina ja Ocean Shield, joka tänä päivänä on olemassa, pitää sisään myöskin yhden aluksen uudesta Seelannista. Kiinalaiset, venäläiset, iranilaiset, intialaiset ja pakistanilaiset ovat kaikki mukana. Ja kun puhuin neljästä eri laivastoryhmittymästä, jotka toimivat Somalian rannikolla, ensinnäkin siellä on EU, sitten Yhdysvaltain joukot, sitten Ocean Shield, joka toimii Naton alaisuudessa, ja sitten meillä on tällaisia riippumattomia toimijoita, esimerkiksi Japan, Japani, on mukana Djiboutin kokouksessa juuri tämän näin selkeästi. Toisesta maailmansodasta lähtien Japani on aivan erinomaisella ja ammattimaisella tavalla ollut mukana yhteistyössä. Kaksi lentoalusta on käytettävissä ja kaksi laivaa jatkuvasti käytettävissä ja kolme helikopteria, joten Japani on merkittävä panos tähän toimintaan. Mitä shade-mekanismin kautta on sitten tehty? Eri riippumattomat toimijat on saatu mukaan kuvioihin, koordinaatio on hyvää ja lisäksi me katamme yhdessä koko alueen sitten. Nämä neljä ryhmittymää tekevät merirosvojen elämästä hyvin hankalaa. Siksi onnistuneita merirosvojen hyökkäyksiä ei ole ollut toukokuusta 2012 eteenpäin, mutta viime kuukausinakin yrityksiä on ollut kyllä. Merirosvot kyllä yrittävät, mutta meillä on erittäin tehokas poliisioperaatio siellä, kun merirosvot yrittävät iskeä me olemme siellä vastassa ja tämä on merkittävä, merkittävä pelote rosvoille. Kaikki keskeisin on sanottu, mutta ensimmäisestä kysymyksestä vielä merirosvoon, rosvoiden vastaisesta taistelusta ja Atalantasta. Se on yksi ainut äh, voima, joka välittää tietoja, kaikkia tietoja kalastuksesta. Se on varsin avoin ratkaisu on, on ihan hyvä, mutta minä en maininnut sitä tuossa keskustelussa kaikki se, mitä tehdään nyt tämän ohella, kun käytetään tätä kuuluisaa ilmaisua kattavaa lähestymistapa, niin muiden, muiden toimijoiden kanssa siihen kuuluu viisi maata, tämä CAP, siihen kuuluu merikapasiteetti, antaa kapasiteettia valvoa ja turvata näiden talousalueet. Minä en puhunut kaikista komission ohjelmista, Mase on yksi niistä. Sekin myötä vaikuttaa toimien onnistumiseen se, että merirosvo toiminta ei ollut vuoden 2012 jälkeen merkittävästi jo ei ole mitään tajanomaista. Se on tulosta kaikesta siitä, mitä on tehty sen tukahduttamiseksi ja Atalantan mandaattia on jatkettu, mutta mm, tietysti yksimielisesti, koska se on tapa toimia, mutta sain, että sanoin, että kaikki tukivat sitä kolmen vuoden ajan mm, käytännössä katsoen siitä lähtien, kun se käynnistettiin. Sielläkin on tajuttu hyvin selvästi, että tämä on pakko tilanne. Eikä tämä ole siis kestävää. Se, mikä estää toimintaa, eli nyt meidän täytyy jatkaa sitä maaperällä, maalla. Nämä ovat hyvin toisistaan poikkeavia toimintoja. Meillä on Somalian armeijan koulutus, toimintaa myös Mogadishussa, kun tämä kaikki koostuu palapelin osasista, mutta ne kuuluvat ja kuuluvat kaikki tähän Afrikan sarven äh, strategiaan. Toivottavasti saamme kestäviä, pysyviä tuloksia ja voisimme sanoa, että, että merirosvous on kitketty juuri näin. Kun 2008 nämä toiminnat käynnistettiin, silloin äh, muistit, muistaakseni oli 700 panttivankia ja yli 50 alusta otettiin panttivangiksi. Nyt ei ole kuin yksi yritys, joka epäonnistui, mm, no ehkä noin 40, mutta Mm, mutta luvut ovat tippuneet huikeasti, ei tämä ole mitään sattumaa. Nimenomaan sen takia, että kaikki toimijat eh, ovat toimineet yhdessä. <clears throat> Ei pidä kuitenkaan kuvitella, että mm, kuudessa kuukaudessa tämä kaikki olisi poistettu kokonaan pois. No, tästä tutka-kysymyksestä. Kaikki, mikä liittyy lähi- tai keski vuoropuhelu on äärimmäisen monimutkaista ja poliittista ja voisin sanoa, että minä nyt kuulun pikemminkin suunnittelupuolelle, enkä ole vielä siinä vaiheessa, että, kun, että neuvosto olisi antanut meille luvan mennä vielä pidemmälle. Totta kai tämä kaikki, tätä kaikkea tarkistetaan säännöllisesti, mutta me olemme kyllä kuitenkin läsnä, kun te puhutte tutkasta, Mm, meillä on Malin armeijan koulutustoimintaa. Eilen puhuttiin Kopsissa mahdollisuudesta toimia lähestulkoon samalla tavalla. Malissa Samtarmia poliisilaitoksen kanssa, koska sota on siellä joka päiväistä todellisuutta. Mm, ja jos puhutte vielä tästä tutkasta, lainatakseni teitä, meillä on Nigerissäkin myös samantyyppistä toimintaa. Siellä on tehty arviointia. Arviointivaltuuskunta palasi takaisin, miten voidaan laajentaa toimintaa tehokkuuden parantamiseksi. Mauritaniassa meillä on yhä enemmän niin sanotusti klassisia ohjelmia, komission käynnistämiä Libya, jos nyt puhutaan jos laajennetaan aluetta, Libyakin on joka aina puolipäiväisesti tällä tutkalla näkyvillä ja me käymme keskusteluja Naton toimintamahdollisuuksista siellä. Kyllä se osittain vastaa kysymykseen ja myös siihen, mistä keskustelemme ennen kuin käynnistämme nämä toiminnat. Ja Libyan tapauksessa nimenomaan, äh, nimenomaan eurooppalainen äh, operaatio eikä Naton alainen toiminta kyseessä. Meillä on tässä asian kahden, kahden eri tahon asiantuntijoita. Eli tämä, tapa, tämä perustuu kumppanuuteen. Kyllä meillä on kumppanuussuhteita. Minulla ei ole minulla ei nyt niin mielessä kaikkia niitä kumppaneita, jotka ovat osallistuneet näihin operaatioon Georgia, Serbia, ja aika paljon muita. En nyt muista niitä kaikkia, mutta heitä on lukuisasti. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Jos ei ole muita kysymyksiä, niin kiitän vieraita. Mutta ennen kuin lopetamme tämän istunnon, niin pyydän vielä Naton parlamentaarisen kokouksen jäsenen Paskun esittämän muutaman kannan. Kyllä kiitoksia. Tämä on ollut erittäin hedelmällinen keskustelu. Hieno päivä siltä kantilta. Ja EUn ja Naton suhteet ovat asia, josta keskustellaan lähes säännönmukaisesti. Mehän, tai keskustelemme siitä ai, aika ajoin, mutta se on kuitenkin pinnalla oleva asia. Ja ihmiset suhtautuvat tähän asiaan vakavasti. Haluavat tietää asiasta enemmän ja enemmän. neuvoston joulukuun kokous vahvisti oikeastaan yhteistyön tärkeyttä ja korosti EUn toivetta tehdä yhteistyötä Naton kanssa. Ja on tiettyjä asioita, joista Euroopan unionissa ollaan yhtä mieltä. On tiettyjä asioita, joista, joita täytyy suunnitella yhdessä Naton kanssa – No, nyt kun olemme olleet läsnä samoilla areenoilla, niin ongelmat eivät ole ainoastaan poliittisia, vaan joskus myös teknisiä. Teknisistä asioista täytyy keskustella kahden organisaation kesken. On ollut myös ollut sellaista tilannetta, että nämä tekniset ongelmat ovat ikään kuin siirtyneet poliittiselle kentälle tai tihkuneet sinne. No, jotkut ovat sitä mieltä, että yhteistyö on tärkeämpää kuin keskinäinen kilpailu. Ongelma, kuten tiedätte, on kuitenkin se, että kun katsotaan kahta kolmesta Naton tärkeimmästä missiosta, eli kriisinhallinta ja kollektiivinen puolustus, kun puhutaan jälkimmäisestä, niin on selvää, että Euroopan unioni ikään kuin delegoi puolustustaan Natolle, ja tämä on myös artiklassa 42 Lissabonin sopimuksessa kirjattuna. Minä, minä olen tehnyt mietinnön asiasta ja olen keskustellut asiasta ja selvää on, että asia on näin. Kun puhutaan kriisin hallinnasta, niin silloin päästään tähän, ei nyt niin keskinäisen kilpailun kysymykseen, koska mehän olemme samoilla areenoilla, mutta itse painopiste on siirtynyt kohti y- lisääntyvää yhteistyötä. Van Orden kollegamme täällä, hän on hyvin skeptinen, kuten kuka tahansa aito britti. Tietänette, että hän täällä kyselee, että miksi Euroopan unioni ylipäänsä tarvitsee sotilaallista valmiutta, kun NATO voi sen järjestää. Ja miten NATO ei voisi niin tehdä silloin, kun me tarvitsemme, koska kukapa nyt sanoisi ei. Van Orden ei nyt ole täällä vastatakseen kysymykseen, mutta kysymys leijuu ilmassa. Sitten sanoisin, että meillä on tällainen perisynti. Natohan luotiin poliittisen ja sotilaallisen yhteistyön välineeksi USA ja eurooppalaisten liittolaisten kesken, kun taas te Jotkut eivät silloin ole täällä, mutta Jean-Jacques äh, Servans on puhunut tästä amerikkalaisesta haasteesta. Tässä on kyse oikeastaan taloudellisesta kilpailusta ähm, äh, EUn ja USAn välillä. Ja, se, ja on totta, että mm, USA on läsnä Euroopassa Naton kautta, mutta ei EUn kautta. Ja tämä täytyy tulkita tämä asia voidaan ehkä lähteä siitä, että kun ajatellaan, miten USA on vaikuttanut perinteiseen eurooppalaisen politiikkaan, niin kyllä sitä täytyy vielä arvioida. Ja ainoa asia, josta tästä, jonka tästä asiasta viitsin nyt tässä sanoa, niin varmasti on eroja siinä, miten keskisen ja itäisen Euroopan maat näkevät tämän mukana olen verrattuna Länsi-Euroopan maihin. Sitten johtopäätöksenä sanon seuraavan. Äh, nimittäin Georgiasta. Bukarestissa, se on maani pääkaupunki, niin tuolloin Georgia äh, kolkutteli Naton jäsenyyden ovea. Vihreä valoa ei näytetty. Ja sen jälkeen näimmekin, todistimme äh, aika aggressiivista toimintaa Venäjän kautta, joka on ikään kuin ähm, vienyt maaperää Georgialta, joka on muokannut maaperää Georgiassa. Mutta NATOon, jos NATO olisi reagoinut, reagoinut niin panokset olisivat korottuneet. No, samanaikaisesti rea- tosiasia on se, että tällä hetkellä Georgialla on ongelmia tulla hyväksytyksi mihin tahansa Ähm, organisaatioon, jos osa se maaperästä ei ole Tiblisin suveraanin hallinnon alaisena? Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, joihin meidän täytyy löytää vastauksia, koska lopulta nämä ovat realiteetit ja meidän täytyy ne kohdata. Mutta haluaisin kuitenkin onnitella alavaliokuntaa, Naton ystäviämme, jotka tulivat tänne kertomaan kokemuksistaan ja kertomaan kantojaan. Ja haluan kiittää teitä kaikkia, jotka osallistuitte näihin intensiivisiin keskusteluihin. Kiitos kovasti. Kiitoksia kovasti kaikille ja kokous päättyy. Something to reassure yeah. my colleague, but something we all know. Yksi juttu vielä, minkä me kaikki tiedämme. heti Saksan yhdistymisen jälkeen, joka tapahtui paljon nopeammin kuin olisimme ennakoinnitkaan, niin usean äh, kuukauden, jollei vuoden ajan meillä oli Itä-Saksassa vielä venäläisiä joukkoja. Tärkeä huomio jälleen kerran, mutta voimme jatkaa tätä keskustelua täällä keskenämme. 1958. Siitä lähtien hän tästä oli kyse.